Guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich... Hyvää iltapäivää. Jatkamme jälleen kerran talousarvojen valvontavaliokunnan kokouksia tänään iltapäivällä. Ensimmäisenä kohtana on esityslistan hyväksyminen. Muutospyyntö ei ole tullut, joten se on hyväksytty. Kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei muuta ilmoitettavaa kuin, että näkemäni kirjat ovat täällä käytettävissä. Kolmas asia on tutkimuksen esittely. Tarkoitus on arvioida Bulgaria ja Romania koskevaa yhteistyöseurantamekanismia ja sen kymmenvuotista toteuttamista. Arviota on tehty pääosastolla ja niin kuin usean otteeseen aiemminkin on tehty, arviota on tehty nyt Mekanismin käytöstä on kulunut kymmenen vuotta ja koordinaattori katsoi, että olisi tärkeää kuulla, missä tällä hetkellä mennään täytäntöpanon osalta. Ja voidaan kysyä ja pohtia myöskin, mitä edistystä on tapahtunut ja miten tilanteeseen korjata. Strategia-arviointikeskus on tehnyt tämän tutkimuksen ja annan kentälle välittömästi puheenvuoro. Voisitteko esitellä itselle, itsenne ja kertoa, kuka te olette ja mistä te tulette? Well, thank you very much indeed for... Kiitos kutsusta tulla esittelemään tänään tutkimuksen tuloksia. Aiheena yhteistyö- ja seurantamekanismi Bulgarian ja Romanian tilanteesta. Olemme kiitollisia tilaisuudesta keskustella ö, tuloksista. Käyttäisimme noin 15 minuuttia tähän esitykseen. Alustukseksi esittelen muutamia kalvoja ja sitten kollega Stefan Kurz esittelee keskeisiä löydöksiä Romanin ja Bulgarian tilanteesta. Ja loppuun sitten esittäisin vielä johtopäätöksiä molempien maiden osalta. hieman yhteenvetoa tämän toiminnan tarkoituksesta, tavoitteista. Oikeastaan tavoitteita on neljä. Haluamme pohtia sitä, miten yhteistyö- ja seurantamekanismi on viimeisen kymmenen vuoden aikana toiminut näissä maissa ja minkälaista edistystä on saatu aikaan, kun ajatellaan vertailuarvoja. Olemme myös tutkineet komission tekemien suositusten täytäntöönpanoa. Ne on tehty viime vuonna, viime vuoden alussa neuvostolle. Ja perehdymme myös itse mekanismiin yhtenä osa-alueena ja siihen, miten se on toiminut muutoksen aikaansaamisessa tutkimus toteutettiin elokuun ja marraskuun lopun välisenä ajanjaksona viime vuonna. Me kävimme molemmissa maissa keskusteluja noin 25 henkilön kanssa. He edustivat hallitusta, eri viranomaisia, oikeuslaitosta, kansalaisjärjestöjä, myös komission edustustoja paikan päällä – kävimme keskusteluja myös EUn tasolla. Komissiossa oikeusasiain, sisäasiain pääosaston kanssa ja Olafin kanssa. Näiden tapaamisten ja kuulemisten jälkeen järjestimme myös työryhmiä, workshoppeja molemmissa maissa tämän tutkimuksen loppuvaiheessa. Ja siellä keskusteltiin tutkimuslöydöksestä keskeisten sidosryhmien kanssa ja vahvistettiin myös suositukset. Muutama sana itse yhteistyö- ja seurantamekanismista CVMstä. Se otettiin käyttöön vuonna 2007, niin kuin tiedätte, keinona puuttua niihin puutteisiin, jotka liittyvät oikeusvaltion periaatteisiin näissä maissa. CVMn perustana on tiettyjä tavoitteita, vertailuarvoja, kuusi Bulgarian kohdalla ja neljä Romanian tapauksessa. Ne liittyvät oikeuslaitoksen uudistamiseen, korruptiovastaiseen taisteluun Bulgarian osalta järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Rahoitusta on annettu huomattavassa määrin tämän uudistuksen tukemiseen molemmissa maissa, noin 81 miljoonaa euroa Bulgarian tapauksessa ja 150 miljoonaa euroa Romanialle. Kyse on rakkenne- ja investointirahastoista ja myös ISEKistä, josta nämä varat ovat tulleet. Tämähän on täydentävä ohjelma, jolla tuetaan hyvää hallintoa, parannuksia esimerkiksi julkisissa hankinnoissa ja niin edelleen. Mekanismi on perustunut lukuisille matkoille viime vuosien aikana on tehty myös teknisiä ja edistyskertomuksia ja muita asiakirjoja tästä aiheesta. Nyt antaisin puheenvuoron kollegallani Stefanille, joka voi esitellä teille löydöksiä sekä Bulgarian että Romanian kohdalla ja sitten lopuksi itse vielä johtopäätökset. So with regard to... Kiitoksia. Mitä tulee Bulgarian arviointiin panimme merkille, että edistys ei ole ollut aivan yhtä nopeaa kuin odotettiin kymmenen vuotta silloin, kun tämä mekanismi ensi kertaa otettiin käyttöön ja huomattavia puutteita on edelleen kolmella alueella, kun puhutaan korruptioon, vahvistetaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja toimitaan järjestäytyntä rikosta vastaan. Kuitenkin voidaan todeta, että CVM on auttanut keskittymään uudistuksiin ja huolimatta ja useista hallituksen muutoksista viime vuosina, jotka ovat tietysti hidastaneet joidenkin uudistusten täytäntöönpanoa. Mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen, siinä on edistytty hyvin. Tämä tulee oikeuslaitoksen uudistamiseen ja erityisesti ajatellen sen riippumattomuutta niin tässä on vielä jonkin verran, verran tehtävää. Jotkut sidosryhmät, joita kuulimme, olivat huolissaan vaaliprosessista, kun valitaan korkeimpia elimiä ja mikä on yleisen syyttäjän toimivaltuudet. Lisäksi on merkkejä onnistuneesta panosta ja ää, ähm, tuomioista, tai näitä todistetta vielä puuttuu ja jäämme odottamaan. Kaiken kaikkiaan uskomme, että poliittista tahtoa löytyy tämänhetkistä hallinnosta täytäntöönpanna viimeisimmät komission suositukset viime vuodelta tai jotka annettiin vuosi sitten, mutta tähän me ehkä menee hiukan enemmän aikaa kuin ennakoitiin vuosi sitten vielä komissiossa. Sitten kun tarkastellaan tilannetta Romaniassa, huomattavasti on edistytty kaikissa e, neljässä kohdassa armonen kohdalla, että erityisesti tämä koskee riippumattomuutta oikeuslaitoksessa. Samoin kuin Bulgarissa, niin Romaniassakin tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä, jotta voidaan tietysti estää korruptiota, kor- korkean tason korruptiota ja samoin paikallistason korruptiota koska monia tärkeitä uudistuksia on jo hyväksytty Romaniassa, nyt niin pitää keskittyä siihen, että niitä ei enää voida peruttaa ja että ne todellakin täytäntöön pannaan ja saadaan aikaan kokemusta. Niiden toiminnasta on jo merkkejä siitä, että tällaista todisteaineistoa on syntymässä niiden tuloksellisuudesta, joten olemme aika luottavaisia sen suhteen, että rajallinen määrä suosituksia, joita komissio vuosien teki, voidaan myös täytäntöön panna ja viedä loppuun yhteistyö- ja seurantamekanismi loppuun Romanian kohdalta. Tässä tapauksessa CVM voidaan sitten keskeyttää keskiaikavälillä. Sitten kun katsotaan tällaisia ristileikkaavia kysymyksiä, jotka koskevat molempia maita, todettiin, että CVM-mekanismi antoi teknistä rahoituksesta avustusta, jota pidettiin hyvin tärkeänä sidosryhmissä molemmissa maissa – Yksi asia, jonka panimme merkille, on, että tämä ei ole pelkästään tekninen prosessi, vaan menestys riippuu myös poliittisesta tahdosta hallistuksessa ja parlamentissa, että myös täytäntöönpano näitä uudistuksia, eikä vain toimita lain, lain mukaisesti, vaan toimita myös lain hengen mukaisesti. CVMllä on tärkeä rooli kun se pitää hallituksia tilivelvollisena ja vahvistaa ää, sisäistä valvontaa ja seurantaa koskien tätä prosessia. Mitä tulee tietoihin, joita saadaan komission edistyskertomuksesta, saimme tarvittavasti tietoa komissiolta, pystyimme arvioimaan uudistuksia ja kehitystä ja samoin tekniset raportit arvioivat tilannetta paikan päällä kun tarkastellaan sitten vertailuarvoja molemmissa maissa, jonkin verran arvosteltiin sitä, että nämä olivat liian epämääräisiä nämä viitearvot ja siksi on vaikea arvioida todellista edistystä, jota on saatu aikaan. Voidaan tulkita eri tavoin mitä oikeastaan oli saavutettu ja missä vaiheessa. Jotkut sidosryhmät arvostelivat siitä, että komissio on siirtänyt tavoitteita kymmenen vuoden ajan. Ja ei ole ehkä yllättävää, että jotkut tavoitteet, jotka asettiin kymmenen vuotta sitten, ovat hiukan nyt jo vanhentuneet tässä vaiheessa. Aivan erityisesti on hyvin vaikea määritellä, milloin näistä uudistuksista tulee peruttamattomia ja miten siinä onnistutaan. Yksi tapa on arvioida, kestävätkö nämä, nämä erilaiset hallitusmuutokset, ja sitten toinen tapa on keskittyä syytteeseenpanoon ja tuomioihin korruptiotapauksissa. Kaiken kaikkiaan vieläkin uskomme, että yhteistyö- ja seurantamekanismi on EUn kannalta hyödyllinen, koska on tärkeää toteuttaa oikeusvaltioperiaatetta kaikissa EU-maissa, erityisesti mitä tulee keskinäiseen tuomioiden tunnustamiseen. Ja myös varmistetaan se, että EU-varoja käytetään asianmukaisella tavalla. Edelleen sijoittajien kannalta on tärkeää tietää, että oikeusjärjestelmä toimii ja oikeusvaltioperiaate. Sitten kollegani voi esitellä, esitellä nämä loppupäätelmät. Um, from what we've said. Yhteenvetoa sille, mitä nyt todettiin. Yhteistyö- ja seurantamekanismi on ollut hyödyllinen puitteisto kun olemme uudistaneet uudistuksia Romaniassa ja Bulgariassa. Kyse on muutos katalysaattorista tavallaan. Nämä muutokset kenties olisi saatu toteutumaan myös muutoinkin, mutta ne ovat nopeuttaneet uudistusprosessia ja stimuloineet sitä. Huomattavaa edistystä on saatu aikaiseksi molemmissa maissa näiden vertailuarvojen suhteen kenties enemmän Romaniassa kuin Bulgaariassa. Tämän komission kauden loppuun mennessä molempien maiden tulisi vielä päästä täysin tavoitteisiinsa. Jos katsomme tilannetta tulevaisuutta silmällä pitäen, niin on kolme oikeastaan äh, tavoitetta, jonka voimme asettaa. Ensinnäkin yksi vaihtoehto on se, että säilytetään mekanismi tämänhetkisenä, jotta vertailuarvoihin tavoitteisiin todella päästäisiin. Toinen vaihtoehto on muuttaa välinettä tai kenties voitaisiin omaksua aivan toisen tyyppinen lähestymistapa. Emme katso, että status quo välttämättä olisi suositeltava toimintatapa ainakaan lähitulevaisuuden osalta. Paljon edistystä on saatu aikaan, päivityksiä tarvitaan, jotta otetaan huomioon saavutettu edistys ja nostetaan esille myös näiden maiden väliset erot silloin, kun kyse on näistä hyvin tärkeistä uudistuksista. Toinen vaihtoehto olisi joku samankaltainen, kenties hieman muutettu mekanismi niin, että lisättäisiin näitä vertailuarvoja ja määriteltäisiin myös kiinteät määräajat tavoitteisiin pääsylle. Tämä voisi kenties meidän mielestämme olla paras vaihtoehto. Sitten tämän lisäksi voitaisiin, voitaisiin ajatella myös kattavampaa mekanismia niin, että lainettaisiin sen käyttöä myös muihin jäsenvaltioihin. Meillähän on unionin perusoikeus demokratiaväline. Sitä voitaisiin kenties elvyttää. Sitten meillä on myös korruption raportointimekanismi ja jopa ohjausjaksokin, joka kattaa osittain samoja kysymyksiä kuin yhteistyö- ja seurantamekanismi. Kenties yhdistelmä näistä välineistä voisi tulla kyseeseen. Voitaisiin pohtia myös laajempaa lähestymistapaa niin, että keskityttäisiin toimien seurantaan ja arviointiin ja täytäntöönpanoon, sääntöjen noudattamiseen näin jäsenvaltiot voisivat itse ottaa vastuuta siitä, että e, edistystä saadaan aikaiseksi ja sitä seurataan. Näin myös paikalliset viranomaiset saataisiin paremmin mukaan tähän prosessiin. Vielä loppuun pari tärkeää viestiä. Aivan niin kuin kollega totesi, on kriittisen tärkeää, että saamme tämän uudistusprosessin päätökseen ja konsolidoimme niitä muutoksia, joita tähän mennessä on toteutettu. Näin toteutamme nimenomaan uudistuksen peruuttamattomuuden. Ja toiseksi, niin kuin jo mainittua, konsolidoinnin ja edistyksen kannalta, kun ajattelemme vielä jäljellä olevia suosituksia, on se, että saisimme todella aikaiseksi muutostahtoa. Tämä on aivan oleellisen tärkeää. Optimismille on kyllä perustetta tämän tutkimuksemme tulosten pohjalta. Mielellämme vastaamme kysymyksiinne, jos niitä on, ja kiitos vielä siitä, että saimme esitellä teille tutkimustamme. Ja, Dank. Kiitoksia paljon. Tämä on erittäin mielenkiintoista ja tärkeää tietoa meidän kannaltamme, koska olemme seuranneet kummankin maan kehitystä vuosikausia jo enemmän tai vähemmän huolestuneina tietystikin näille maille täytyy myöskin antaa tilaisuus puhua Romanian pysyvän edustuston asiasta vastaavan yksikön päällikkö Jarova Nodea, joka on myöskin edustustosta, maassa edustustosta on paikalla Istema Stinga, niin ikään edustustosta paikalla. Joten kysyisinkin, kuka teistä haluaa ensimmäisenä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Mulțumesc. <clears throat> Stimată doamnă președinte. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, arvoat jäsenvaltioiden edustajat, komission edustaja, arvon kutsuvieraat. Ihan alkajaisiksi haluaisin Romanian ajatuksen nimissä tervehtiä talousarvojen valvontavaliokuntaa ja kiittää siitä, että se ryhtyy aloitteelliseksi ja teette tämän tutkimuksen, joka koskee tätä arviointia seurata seurantamekanismia. Kiitoksia myöskin tutkimuksen laatijoille tästä erittäin yksityiskohtaisesta analyysistä ja analyysin tuloksista. Ensinnäkin haluaisin todeta teille, että tämä mekanismi on arvokas, siitä ei ole mitään epäilystäkään. Se on konsolidoitu vahva pohja uudistusprosessille ja tukee siitä, varsinkin kun kyse oikeuslaitoksen uudistuksista korruption taistelusta ja julkisten viranomaisten toimista kaikilla tasoilla. Se on erittäin arvokas väline. Tänään edistelty tutkimus täydentää sitä edistystä ja valottaa sitä edistystä romansansa aikaan. Joskus on puhuttu että oikeuslaitoksen uudistusta ja korruption vastaista taistelua on hieman vaikea ollut seurata lainsäädäntöehdotukset ja institutionaaliset muutokset ovat sellaisia, että kansallisella tasolla kaikki osapuolet ovat sitoutuneet uudistuksiin. Valtio tekee yhteistyötä myöskin Euroopan tason kanssa. Toteaisin, että kansallisyhteiskunta on myöskin täysimittaisesti mukana aikaansaamassa eristystä. Tutkimus tulee saman aikaan kuin Romanian viranomaisten itse suorittama arvio. Ja kun tarkastellaan komission kriteereitä, jota se on käyttänyt arvioitumekanismin yhteydessä, vaikuttaa siltä, että täytäntöpano on erittäin pitkälle menevää kehittynyttä ja teknologia myöskin vahvistaa tämän mekanismien Mekanismi on sovellettu täysin sen mukaisesti kansallisen poliittisen strategian yhteydessä. Uskon, että Romanian viranomaiset ovat todellakin sitoutuneet kaikkien tavoitteiden täytäntöönpanoon. Panoon. Bukarestista käsin on nähty merkkejä siitä, että täysimittaisesta otan pistää tätä 20 suositusta, josta komissio antoi tammikuussa 2017 kertomuksessaan. Niitä voidaan pitää viitekohtina näitä suosituksia. Ja toivon mukaan tämä mekanismi pian saadaan päätöksensä, niin sitä ei tarvita enää. 2018 kertomuksen yhteydessä, joka saadaan komissiolta, toivon mukaan tämä arvio nähdään käytännössä, se nähdään käytännössä toteutuneen ja kaikki kriteerit on silloin noudatettu. Romania to, muiden jäsenvaltioiden tavoin sitten toivon mukaan saa myönteisen arvion, horisontaalisen myönteisen arvion, joka koskee kaikista mekanismin osa-aluetta. Tutkimuksen johtopäätöksistä nähdään joitakin suostuksia jo Euroopan unionin ja pitäisi tässä olla sama politiikka kuin kaikkien muidenkin jäsenvaltioiden kohdalla, eikä muuta. Ja, Kiitoksia. Otetaan tässä nyt keskustelukierros. Bulgarian edustaja ei halua puhua. Heidät kutsuttiin paikalle, joten ainakin saman tien puheenvuoroja valiokunnan jäseni on itse tämän tutkimuksen osalta esittelijä. Toteasin, että jossakin kohdin tämä tutkimus. Taikka pyydän anteeksi. Te haluttekin puheenvuoron. Suoka anteeksi. Uh, excuse me, chair. I, uh, This is my, uh... puheenjohtaja, puhun ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa, joten en tiennyt, miten puheenvuoroa täällä pyydetään. Joka tapauksessa kiitos. Ah. Anteeksi, kuka te olette? The Bulgarian permanent. Edustan Bulgarian pysyvää edustustoa, kuulun Koelo CVM-työryhmään. Tervetuloa. Thank- Kiitos. Kiitän myös valiokunnan jäseniä, komissiota ja jäsenvaltioiden edustajia, jotka ovat paikalla. Tämä on ensimmäinen tilaisuus kuulla, minkälaisia tuloksia tässä esitellään. Tästä tullaan sitten oikealla tavalla kertomaan kotona Sofiassa ja uskon, voin vakuuttaa, että siihen suhtautaan suurella mielenkiinnolla. Tähän mennessä voi pitkälti yhtyä teidän lop- lop- Tutkimustuloksiin niin että tämä CV on saanut aikaan myönteistä muutosta Bulgariassa ja myös yhteistyötä viranomaisten kansalaisyhteiskunnan välillä, samoin erinomaista yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Olen tyytyväinen voidessani kuulla, että tässä raportissa kertomuksessa tunnustetaan, että on edistytty esimerkiksi järjestäytyneen rikosvastaisessa toiminnassa – Meillä on jo tästä kokemuksia. Samoin on saatu aikaan oikeuslaitoksen uudistuksia. Haluaisin myös vakuuttaa teidät siitä, että Bulgaria haluaa saada konkreettisia tuloksia näissä muutamissa suosituksissa, joita vielä on esitetty ja joissa tarvitaan toimia erityisesti koskien korruption vastaista toimintaa. Siitä tullaan pian hyväksymään olennaista lainsäädäntöä, vahvistetaan instituutioita, jotka toimivat korruptiota vastaan. Olen tyytyväinen myös siitä, että mainitaan konkreettisemmin tarve selkeimmille odotuksille, mitä Bulgarilta siis tässä tapauksessa odotetaan keskitty, keskittyen, keskittyen tammikuun 2017 suosituksiin. Ja niin kuin romanelainen kollegani sanoi, sitten kun CVM on vety loppuun, loppuun, niin jäsenvaltiot pitäisi saada yhdelle viivalle näissä kysymyksissä. Kiitoksia vielä. Ja Kiitoksia siitä, että pyysitte puheenvuoroa. Annan kenties muille kollegoille, parlamentin kollegoille ensin puheenvuoroja. Makove ja Pirinski, vai puhuko Pirinski ensin? Olkaa hyvä, te olisitte puhua Bulgaariasta. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ilmaista, kuinka paljon arvostan sitä työtä, jota tehtiin tämän tutkimuksen yhteydessä. Hienoa, että kahden maan edustajat ovat myöskin paikalla. Kiitos myöskin heidän kommenteistaan. Kuten on tullut todettua, yhteistyö- ja seurantamekanismi on ollut aivan erityisen tärkeä viimeisten kymmenen vuoden aikana sekä Bulgaariassa, jonka paremmin tunnen, ja myöskin Romanissa tietystikin. En nyt ole ihan varma, ovatko tutkimuksen tekijät, tai siis tässä on päivämääräksi merkitty tammikuun 9. päivä. En ole varma, missä määrin tutkimuksen tekijät ovat seuranneet Bulgarian viimeaikaista kehitystä. Pysyvän edustajan valtuuston edustaja mainitsi uuden lainsäädännön, jota ollaan hiomassa loppuun ja, ja se tulee myöhemmin pistämään täytäntöön. Kyse on erityislaista, jonka avulla taistellaan korruptiota vastaan, varsinkin korkeimmilla tasoilla hallituksessa tai hallinnossa. Tietystikin siitä on käyty vakavasti otettava keskustelu sekä parlamentissa että yhteiskunnan tasolla muutenkin. Periaatteessa yksi merkittävimpiä seikkoja, joista keskusteltiin se, kuinka viraston johtaja nimitetään johtaja virastolle, joka tällä lailla luodaan. Jotkut katsovat, että presidentin neutraalina henkilönä pitäisi nimittää virastonjohtaja. Toisaalta parlamentti on myöskin olla mukana lainsäädännön laadinnassa ja heidän mielestään parametrissä valita viraston johtaja. Mainitsen tämän seikan siksi, että uskon, että tämä liittyy pitkälti siihen, mistä on keskusteltu, kun on puhuttu vähemmän hyvistä tuloksista ja tulevista haasteista, jotka liittyvät korruptioon. Tämä liittyy tähän keskustelun. Lainsäädäntö on jo olemassa. Viime vuosina on on luotu erilaisia elimiä ja viranomaisia, jotka tavalla toisella toimivat korruptiota vastaan. Mutta suurelta osin tämä prosessi on ollut hyvin vaisu tai ainakin sitä on ollut vaikea toteuttaa käytännössä, koska poliittisesti tilanne on umpikujassa. Parlamentissa joitakin päiviä sitten äänestettiin epäluottamuslauseesta, jonka oppositio esitti hallitukselle juuri nimenomaan niiden huolien vuoksi, jotka liittyvät korruptioon. Korruptiohuolin ei riittävän ponnekkaasti ole voitu saada aikaan parannusta. Valittavaa kyllä yhteiskunnassa koko tämä keskustelu nähtiin poliittisena kissanhännän vetona sen sijaan, että kyse olisi prosessista, joka johtaisi yhteiseen haluun päästä korruptiosta eroon, ja tämä on erittäin suuri haaste ja ongelma. Tässä suhteessa minulla olisi muutama kysymys tutkimuksen laatioille. He mainitsivat seikan, joka pitkälti on totta. He totesivat, että itse mekanismi on ollut jonkinlainen katalysaattori. Mietin tässä vain, havaitsivatko he, että näiden kertomusten ja raporttien laatimisesta on tullut jonkinlaista rutiinia, joten niiden vaikuttavuus on suositusten osalta heikentynyt. Toinen kysymys. Ei nyt ole ihan varma asiasta, mutta mitä tämä strategia- ja arviointiyksikkö tekee? Missä määrin he ovat keskittyneet periaatteiselle tasolle strategiaan ja arviointiin, kun on kyse korruptiosta, vai ovatko he mahdollisesti esittäneet itselleen kysymyksen, onko tämä paras tapa tarttua korruptiohaasteeseen Bulgarian ja Romanian kaltaisissa maissa? Ne ovat erityistapauksia sen sijaan, että vertailtaisiin tätä ongelmaa koko Euroopan unionin tason ongelman, koska kyllä tämä ongelma esiintyy muissakin maissa, mutta eriävässä määrin. Varsinkin kun unionilla on viime aikoina ollut erilaisia haasteita, jotka liittyvät oikeusvaltion periaatteeseen ja oikeusvaltion periaatteen toteutumiseen tehokkaasti eri maissa. Minä ainakin olen miettinyt, pitäisikö pohtia sitä, että hieman keskitytään hieman vertailuanalyysiin sen osalta, mitkä maat ovat enemmän tai vähemmän hyvin onnistuneet kunnioittamaan oikeusvaltion periaatteen toteutumista. Tämän tutkimuksen loppupuolella on tehty joitakin johtopäätöksiä ja annettu suosituksia. Olen nyt kaksi versiota. Uskon, että tässä jälkimmäisessä versiossa – viitataan siihen, että kenties voitaisiin pohtia hieman uudenlaista horisonttia, kun arviointia tehdään. Hieman erilainen väestymistapa kenties tarvittaisiin. Ja vielä lopuksi, ovatko tutkimuksen laatijat tutustuneet komission vuoden 2014 korruption vastaiseen kertomukseen? Se oli ainoa komission tekemä kertomus vuoden 2011 päätöksen jälkeen laatia vuosikertomus koronatilanteesta, kuten te tiedätte. Uuden komission varapuheenjohtaja Timmermans lähetti kirjeen vuonna 2015 Libe-valiokunnan puheenjohtajalle sanoi, että tällaisia vuosikertomuksia ei enää saataisi, vaan korruption liittyvät huolet otettaisiin mukaan vuosittaisiin maakohtaisiin suosituksiin, jotka liittyvät Euroopan talouden ohjausjaksoon. Uskoakseni tässä olisi tarvetta tehdä riippumattomia puolettomia arviointeja sekä tästä mekanismista että yleisellä tasolla haasteista, joita maissa on edessä, niin että maat voisivat itsekin arvioida itseään ensinnäkin objektiivisen arvion pohjalta, mutta toisaalta pitäisi olla tällainen vertailututkimus, kun tarkastelen jäsenvaltioiden kohdalla esiintyviä ongelmia. Tässä olet minun huomioni. Kiitoksia. Edustaja Makovei. Mulțumesc, doamna președintă. Um, Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kysyä kysymyksen, oikeastaan ainoan kysymykseni, siitä, miten on nyt päädytty tällaisiin johtopäätöksiin. Onko seurattu seurattu tapahtumia äh, tämän vuoden puolella Romaniassa. Ja viime vuonnakin Romaniassa on laadittu lakia, on tehty lakimuutoksia ilman, että ihmisiä olisi kuultu. Ja myöskään tuomarineuvoston kantaa ei ole huomioitu. Syyttäjät, ja tuomarit ovat protestoineet, vastustaneet uudistuksia. Ja nyt me olemme tässä esityksessä kuulleet johtopäätöksiä. On todettu, että Romaniassa oikeuslaitoksen riippumattomuus on voitu taata. Täytyy sanoa, että näin ei ole ollut. Kenties oli vuoteen 2016 loppuun mennessä, mutta nyt ei enää vuonna 2018 tilanne ole tällainen on tehty huomattavia laki muutoksia ja oikeuslaitos on alistettu poliittisen tahdon alle. Tämä on tehty nykyisen hallituksen eh, toimesta PCDn ja liberaalipuolueen johdolla. Eh, tuomarit ja syyttäjäviranomaiset ovat juuri näiden uudistusten takia lähteneet sitten osoittamaan mieltään. Ja sitten rikos oikeudessakin on tehty muutoksia esimerkiksi korruptiorikosten kohdalla. Ja viittaan näihin juuri sen takia, että ne liittyvät myös viitearvoihin. Vuoden 2017 loppupuolella kuukauden ajanjakson aikana tehtiin laki muutosehdotuksia kuulematta lainkaan mitään asiasta vastaavia tahoja. Kyse oli esimerkiksi siitä, että lahjusten otosta ei saisi enää rangaistusta. Jos ihminen saa, saa vaikka henkilöltä B tai C eh, lahjuksen, niin kukaan tästä ei sitten joudu tuomiolle. Jos eh, vaikkapa veli tai avustaja MEPin puolesta saa lahjuksen, niin kukaan ei tästä joudu sitten eh, rangaistavaksi. Se ei ole enää rikos. Olen seurannut tilannetta Roma, Romaniassa todella pitkään ja tilanne on muuttunut. 2017 romanialaiset edustajat tekivät ehdotuksen siitä, että esimerkiksi valheellisesta ilmiannosta ei rangaistaisi. Tilanne on nyt sellainen, että valehtelu on aivan mahdollista, siitä ei seuraa rangaistusta yksityisoikeudellisessa eikä rikosoikeudellisessa menettelyssä, eikä myöskään sopimusoikeudellisissa menettelyissä. Onkohan tästä nyt keskusteltu kenenkään kanssa? Onko otettu huomioon, että sadat tuhannet ihmiset ovat lähteneet kadoille osoittamaan mieltään näitä uudistuksia vastaan? Ja tämän vuoden tammikuussa olen ollut järjestämässä näyttelyä. Olette tervetulleita katsomaan tätä näyttelyä. Siellä on valokuvia mielenosoituksista. Ihmiset vaativat oikeutta, eivätkä korruptiota. Eli täysin päinvastainen tilanne on, vallitsee maassa verrattuna tämän tutkimuksen tulokseen. Rikosoikeutta on siis pyritty muuttamaan, on muutettu. Ja jos sitten loppujen lopuksi nämä muutosehdotukset astuvat voimaan, niin Romaniasta tulee todellinen rikollisten paratiisi. Rikolliset keskittyvät niihin maihin, joissa lait ovat kaikista höllimpiä, löysimpiä, eikä ole vaarana joutua tutkimuksen kohteeksi. On esimerkiksi ehdotettu sellaista, että jos syyttäjä saa valituksen, niin sitten puhelinyhteyden kautta otetaan yhteys henkilöön ja äh, jos on vi- väitteitä lahjuksista, niin täytyy sitten saada lupaa tietyltä viranomaisesta. Eli tässä on melkomoista pelleilyä havaittavissa. Äh, ei näin toimita muissa maissa kuin Romaniassa. Romaniassa toisin kuin muissa maissa, täytyy välittömästi informoida henkilöä, joka on tutkimuksen kohteena niin, että, että on käynnistetty rikosoikeudellinen tutkinta häntä vastaan. Ja selvästi puolueen äh, puheenjohtaja, hallituspuolueen puheenjohtaja, on tällä hetkellä tutkinnan kohteena äh, rahanpesusta ja eurooppalaisten varojen väärinkäytöstä. Äh, ja eurooppalaisten rahastojen varojen väärinkäytöstä. Eli yli 21 miljoonaa on tässä kyseessä. Olaf on käynnistänyt tutkimuksen ja tutkimus todellakin on nyt käynnissä. Rikos määräyksiä on pyritty muuttamaan, jotta saataisiin armahdus sosialistipuolueen puheenjohtajalle. Romanilaiset poliitikot tänä päivänä ja vuonna 2017 toimivat vain oman etunsa mukaisesti, maan edun vastaisesti. Ei Romaniasta saa tulla rikollisten paratiisia. Romania haluaa, että kaikki voisivat toimia tasa-arvoisesti, mutta täytyy toimia, nyt poliitikot näyttävät toimivan niin, että he eivät itse joutuisi koskaan tutkinnan kohteeksi. Haluaisin kysyä tutkijoilta, sitä, miten on huomioitu esimerkiksi takavarikointi eh, lainsäädäntöä. Tämä lainsäädäntöhän olisi pitänyt siirtää jo kansalliseen lainsäädäntöön, mutta näin ei ole tapahtunut. Eh, silloin kun kyse on takavarikosta, jäädyttämisestä, korruptiorikoksissa. Kukaan ei ole halunnut oikeastaan tähän tilanteeseen puuttua me havaitsemme, että 99 prosenttisesti tämä direktiivi ei ole tullut siirretyksi kansalliseen lainsäädäntöön, kun katsomme näitä vastaavuustaulukoita, joita tilanteesta laaditaan. Näkyykö tämä millään tavalla tutkimuksessa? Kyllä, ilman muuta yhteistyö- ja seurantamekanismia täytyy jatkaa. Toki reunaehtoja voidaan muuttaa ja voidaan korostaa entistä enemmän mm, julkisten hankintojen lukua komissio on viitannut myös julkisiin hankintoihin petosten ja korruption yhteydessä. Muistutan siitä, että jokunen päivä sitten komission jäsen Timmermans antoi ilmoituksen, jossa hän kritisoi Romania siitä, että nyt vastuuhenkilöt ovat ikään kuin peruuttaneet tässä aiheessa, ovat ottaneet takapekkiä pakkoja kehityksessä. Ja hän mainitsi nimenomaan rikosoikeuden muut muutokset, jotka ovat nyt toteutumassa. Pyydän todellakin, että perehtyisitte tilanteeseen, miten ihmiset ovat lähteneet osoittamaan ja vastustamaan näitä uudistuksia. Aina mitataan tuloksia, niin sanottua track recordia Eli tässä hieman äh, pelaillaan äh, sanamuodoilla ja lainsäädännön yksityiskohdilla, mutta mitä on todella tehty äh, todellisen korruption kitkemiseksi myös huipputasolta, korkeammalta tasolta? Kiitos. Kiitoksia. Haluan antaa puheenvuoron vielä kummallekin tutkimuksen tekijälle. Voitte vastata kysymyksiin ja huomioihin. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, I will respond to the... Uh, Vastaan Bulgarian edustajan esittämiin kommentteihin. Niin, bulgarilainen jäsen siis. Niin, ehkä tämä nyt ei tullut selväksi näistä kalvoista, mutta tämä löytyy kyllä tästä kertomuksesta raportista, että me uskomme, että nyt täytyisi hyvä ottaa käyttöön tällainen vertailevempi eh, lähestymistapa, light touch lähestymistapa, joka kattaisi kaikki jäsenvaltiot, ja olemme viitaneet joihinkin mahdollisuuksiin, millaista tämä voisi olla. Mainitsemme unen sopimuksen eh, demokratisista perusoikeuksista, tai että mainitaan myös kertomuksessa, että korruption vastainen raportti, johon te viittasitte, sitten on keskeytetty, lopetettu, mutta uskomme, että se voitaisiin herättää henkiin ja tämä voisi olla yksi keino kor- korjata CVM-tapaus ja saada aikaan kattavampaa seurantaa kaikissa jäsenvaltioissa, mutta toistaiseksi me uskomme, että on tärkeää jatkaa valvomalla uudistusten täytäntöönpanoa jotka liittyvät viimeisimpiin komission suosituksiin, jotka esitettiin vuosi sitten. Siihen pitäisi keskittyä ainakin koko tämän komission ajan, jos sitten konkreettisia tuloksia voidaan nähdä tapahtuvan koskien kaikkia näitä suosituksia, niin silloin tietenkin voitaisiin harkita – sitä, että korvataan tämänhetkinen yhteistyö- ja seurantamekanismi. Ja jos tulisi sitten eri järjestelmä käyttöön, niin sen pitäisi kattaa kaikki jäsenvaltiot. Just, um, Kenties voisin lisätä muutaman sanan Bulgarian osalta, pyranteeksi Romanian osalta. Olemme tietoisia mielenosoituksista. Emme olleet niiden aikana paikan päällä, mutta kuulimme niistä kyllä niistä, jotka hiljattain järjestettiin. Tiedämme, että koko kysymys, onko tämä mekanismi tuonut toivottuja tuloksia, on hyvin kiistanalainen, se joka mielipiteitä. Keskustelemme suuren määrän kanssa ihmisiä maassa. Ja mitä on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana, sitä me arvioimme. Ja tuon aikana on tapahtunut muutoksia ja katsoimme, että nyt on syytä optimismiin, mutta tämä ei vielä tarkoita, etteikö ole riskiä sen osalta, että takapakkia tulee. Nyt mennään taaksepäin kehityksessä. Tällaista voi sattua. Se tulee esiin tällä kertomuksessa tai raportissa. Kenties en nyt sano enempää. Mikäli on muita kysymyksiä, niin tietystikin pyrimme niihin vastaamaan. Edustaja Makovei. Eu nu am înțeles nimic din ce a spus reprezentant. Kiitos. Minä en nyt kyllä ymmärtänyt yhtään mitään. Tutkimuksen esittelijät sanovat, että ovat keskustelleet tiettyjen henkilöiden kanssa Romaniassa ja nyt täytyy kyllä todeta, että tilanteessa ei ole mitään epäselvää. Kaikki sanovat, että, kaik, että haluamme taistella korruptiota vastaan ja haluamme oikeudenmukaisuutta. Muistutan, että kaikissa yhteistyö- ja seurantamekanismiraporteissa kymmenen vuoden ajan on tehty selkeä ero toisaalta täytäntöönpano instituutioiden välillä, esimerkiksi korruption vastainen viranomainen ja toisaalta poliittinen tahto taistella korruptiota vastaan. Ja kaikissa raporteissa todetaan, että instituutiot ovat tehneet työtään. Ja tästä syystä Romaniassa entisiä ministereitä on tuomittu vankeustuomioihin – Esimerkiksi urheiluseurojen johtajia ja paljon muita on tuomittu, kun taas Bulgariassa ja muissa maissa Keski- ja Itä-Euroopassa näin ei ole tapahtunut, koska ei suinkaan sen takia, että korruptiota ei olisi, vaan sen takia, että tutkintaa ei ole tehty. Eli aina näissä seurantamekanismiraporteissa on todettu, että Romanian instituutiot tekevät työnsä, tehtävänsä, ja niitä on tästä onniteltu. Mutta poliittista tahtoa puuttuu. Sitä ei juurikaan ole, tai ainakin hyvin vähän. Poliittinen tahto pikemminkin menee siihen äh, suuntaan, että korruptiota puolletaan, helpotetaan, estetään korruption vastaista taistelua. Vuoteen 2016 saakka kaikki vallan, vallassa olijat äh, toimivat niin, että eivät uskaltaneet muuttaa lainsäädäntöä ja sitten vain helpotettiin rikosmäärittelyä. Oli miten oli, vaikkakin sitten silläkin varalla, että ähm, maa ja unionista pois, niin tätä linjaa on noudatettu. Mm, raporteissa ei ole mitään kiistanalaista, mutta kyse on poliittisen tahdon puutteesta. poliitikoilla on kyllä mahdollisuuksia toimia. Jotkut toimivat hyvin, jotkut eivät. Tämä jää ikään kuin jokaisen poliitikon oman tunnon kysymykseksi. Poliitikot haluavat estää kaikki mahdolliset korruption puuttumistilanteet. Pistän itsenikin esittelen omenaisuudessa puhujalistalle. Kun lukee tämän kertomuksen ja kertomukset kymmenen vuoden ajalta, herää kysymys, mitä nyt on saatu aikaan. Mikäli asiat ovat jollakin tavalla edistyneet, niin mielen uskoisin tähän, mutta haluaisin tietää, miten edistystä on tapahtunut, millaista edistystä. Uskon myöskin, että mekanismi on onnistunut vahvistamaan uudistusvoimia näissä maissa. On aina ihmisiä, jotka haluavat viedä asioita eteenpäin parempaan suuntaan, ja heille tämä mekanismi on ollut todellinen taustatuki. Tähän minä uskon kyllä. Ja myöskin hallinnon puolella tilanne, asiat hoidetaan paljon ammattimaisemmin, ja lisäksi on ihmisiä, jotka haluavat käyttää eurooppalaisia varoja sääntöjen mukaan, niin ettei niitä jouduta maksamaan sitten takaisin. On myöskin sijoittajia, jotka haluavat parantaa maan asemaa tekemään sijoituksia. Ja sitten verrattiin siihen, että maita kohdellaan eri tavalla, maat kohdellaan samalla tavalla. Maat ovat kuitenkin kovin erilaisia, nämä kaksi. Joten mikä samalla, samoilla silmällä siellä katsottaisiin näitä kaikkia maita, niin kyllä tästä saattaa tulla joidenkin kohdalla erittäin kielteisiä mielikuvia. Esimerkiksi Kroatia on tästä esimerkki suosituksia voidaan kehittää edelleenkin ja kun on kyse tulevista maista, jotka liittyä, näidenkin yhteydessä pitäisi tehdä arvioita. Kyse pelkästään Länsi-Balkanista, vaan myöskin näistä kahdesta maasta. Meidän täytyy ponnistella puolesta, että kumpikin maa kehittyy mekanismin avulla. Niitä saadaan, mutta tätä varten tarvitaan parempia tuloksia, että mekanismit päästään pois. Ja myöskin suuri riski, että keskustelut on hieman poliittista. Tämä on nähtävissä. Uskon, että kuuleminen, ja järjestetään sijasta, oli erittäin hyvä, mutta tällaista kamppailua ennen kuulemista ei välttämättä olisi tarvittu. En ole ikinä oikeastaan ymmärtänyt, että mitä oikeastaan on saatu aikaan, mitä on nyt saatu kummankin maan kohdalla aikaan, mitä tuloksia on saatu ja onko tämä kestävä pohjalla tämä kehitys. Onko nyt tilanne siitä, että että kehitys menee oikeaan suuntaan, eikä tätä takapakkiin, eikä tehdä mitään käännöstä paluuseen. Tämä on tärkeä kysymys. Pirani olisin kuullut teiltä vielä hieman lisää tästä puolesta. Mitkä asiat ovat peruttamattomasti menossa hyvään suuntaan, mitkä eivät, ja missä suhteessa ei tapahtunut kehitystä. Bulgarian yhteydessä esitettiin kysymys, joka liittyi yleisten syyttäjien asemaan. He ovat ikivanhoja toimijoita. Miksi niin pitkään tämän asian suhteen ei saatu edistystä? Ja mitä täytyy vielä tehdä, että kummassakin maassa saadaan tässä suhteessa parempia tuloksia? Minun on täysin saman, sel- saman tekevää, kuka johtaa hallitusta. Kymmenen vuotta, kun olen tarkkaillut maita, olen havainnut, että suurtakaan erää ei ole sen suhteen, kuka maata johtaa. Kullakin, kunkin, kunkin tyyppisellä tai kun, kunkin poliittisen suuntauksen omistavalla hallituksen otamat heikkoutensa. Herra Pirinski voi mielen kerran esiin korruptiokysymyksen ja halusi siihen valotusta. Kysymys kuuluu, mitä me teemme, jotta tilanne korjaantuu ja parempia tuloksia saadaan aikaan. Nyt annan teille vielä mahdollisuuden vastaus, vuoron ja sitten komission pääsihteeristöstä pääosastolta kenties joku voi myöskin vielä kommentoida. Ja pysyvien edustustojen edustajat myöskin saa siinä puheenvuoron, mutta Monika Makovei vielä kerran tähän väliin. number of convictions for high level corruption and organized crime. Kuinka paljon tuomioita on tullut korruptiosta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Sitten CVM auttoi siis kuitenkin molempia maita ilman tätä järjestelmää, mekanismia. Romaniassa olisi muutettu monia lakeja korruption kohdalla ja niin edelleen. Tässä siis tästä oli paljon hyötyä ja Luojan kiitos meillä se oli. Sen pitäisi jatkaa niin kauan, kuin kaikki benchmarkit peruuttamattomasti tai vertailukohdat on kunnossa, koska se on auttanut. Täällä me voimme todistaa luvuilla tilanteen. On noin 30 ministeriä, jotka on lähetetty sanoit vankilotuomion ja noin 9 90 parlamentin jäsentä, jotka saavat ovat myös saaneet vankilarangaistuksen. Sitten ilmeisesti 28 tuomaria on saanut korruptiosyytteen, samoin syyttäjä, joten tuloksia meillä on, voimme todistaa sen. Järjestelmä on siis tormin, toiminut. Ja, tämä, ja tuomareiden ja syytteeseen asettajien ansiosta, mutta tämä CVM-järjestelmä rohkaisi heitä ja poliitikot eivät olisi juurikaan voineet mitään tehdä. Jos joku heistä nyt joissakin tapauksissa oli aktiivinen, niin he eivät kuitenkaan äh, luopuneet koskemattomuudestaan, mutta muutoin tämä kyllä toimi. Viittaan poliittiseen tilanteeseen Romaniassa nyt, koska äh, kymmenen vuoteen pahimmat muutokset tapahtuvat nyt ja näyttää siltä, että CVM ei ole merkitystä, mutta Herra Timmermans, Timmermansin lehdistötiedotteessa pari päivää sitten näytti siltä, että kukaan ei välittänyt tästä tiedosta äh, kansallisten edustajana, koska maa ei tunnu heitä edustavan. Poliitikot siis eivät edusta romaania, vaan romanialaiset itse edustavat maata. Ja ihmiset haluavat puolustaa oikeusjärjestelmäänsä. Minun täytyy toistaa, että kyllä CVM on auttanut ja haluamme, että tätä mekanismia jatketaan. Poliitikot ovat tällä hetkellä mm, vaihtuneet, en tiedä mikä on jatkossa tilanne, joten CVM pitää pysyä. Voimme lisätä joitakin vertailuarvoja tai olla tekemättä niin, mutta se mikä nyt on jo olemassa riittää kyllä. Nyt todellakin odotan vastausta Bulgarian edustajalta myös. Kiitos. Okay. Um, yeah, I just want to uh, address the point. Haluaisin vain vastata kysymykseen, joka liittyi uudistusten peruuttamattomuuteen. Ensinnäkin, minkälaista edistystä on saatu aikaiseksi. Kiinnittäisin huomionne niihin taulukoihin, jotka ovat mukana raportissamme. Niistä juridisista muutoksista, joita on näissä maissa viimeisten kymmenen vuoden aikana toteutettu. No entäpä sitten uudistusten peruuttamattomuus? Aivan niin kuin esityksessä totesimme, on vaikeaa todeta, että nyt voimme olla luottavaisin mielin, että uudistuksia ei peruta. Tänäänkin kuvaillut tilanteet osoittavat erityisesti Romaniassa, että tilanne on kiireellinen. Tärkeää on ottaa huomioon korruptiotapausten syyttäminen ja tuomiotilanne. Mitä on saatu aikaiseksi? Näin on voitu osoittaa, että uutta lainsäädäntöä on johdonmukaisesti täytäntöön pantu. Korruptiota on olemassa, olipa vallankahvassa kuka tahansa, mutta on kuitenkin tärkeää huomata, että hallitusvaihdokset eivät johda siihen, että edistys sitten peruttaisiin tai otettaisiin takapakkia. Kun nämä uudistukset ovat pysyneet voimassa useiden hallitusten kausilla, niin sekin osoittaa, että peruuttamattomuus on toteutunut. Romaniassa sidosryhmät ovat todenneet, että tuomioistuinten käsittelyssä on ongelmia. Joskus esimerkiksi tuomarit odottelevat tuomioita äh, niin kauan, että sitten vaalit on järjestetty täytyy pystyä osoittamaan, että oikeuslaitos toimii täysin riippumattomasti. Uh, Kenties yksi yleinen huomio sen osalta, mikä on peruttamatonta uudistusta kummankin maan osalta. Kenties merkittävin seikka tässä suhteessa on se, että ihmisten odotuksista on tullut peruttamattomia hieman täällä puhuttiinkin jo näistä mielenosoituksista ja muista tyytymättömyyden ilmauksista, kun ihmiset pelkäsivät, että prosessissa otetaan takapakkia. Tämä on erittäin tärkeää. CVM-mekanismi on luonut puitteet sillä, että ihmiset tietävät, mitä he voivat odottaa oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiselta ja julkisten viranomaisten toiminnalta. Tämä on tehnyt ihmisistä myöskin tietoisempia sen osalta, miten tilanne on. Tähän ei muuten olisi helposti päästy. Niin kuin yritimme jo selittää, edistyt on saatu aikaan, mutta puutteita vielä on ja riskejä myöskin. Yksi asia, on peruuttamaton, on ihmisten odotukset näissä kahdessa maassa. Se, mitä he odottavat ihmisiltä, jotka maata hallitsevat ja muilta toimijoilta. Bulgarin hallituksen edustaja saa vielä puheenvuoron vastatakseen kysymyksiin. Mitä mikäli on muuta kommentoitavaa, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Vastauksena kysymykseen korruptiotapauksista. Ikävä kyllä, minulla ei ole mukana ne tilastotietoja, mutta voin kertoa, että tuomioiden määrä on pysynyt vakaana viimeisen kolmen vuoden ajan, ellen tässä erehdy. Sama koskee ähm, haltuunotettuja varoja tai pidät, tietääkseni vuodesta 2012 jälkeen tuomiot järjestetynsä rikollisuudessa ovat nousseet 20-70 prosenttia, mutta tilastotietoja minulla ei siis ole korruptiotapauksista. Also wenn es da genaue Zahlen gibt, wir von... Mikä teillä on tarkempia lukuja, niin olisimme erittäin kiitollisia, mikä voisimme saada nämä luvut. Kyllä teillä varmasti on takataskussanne. Voitte lähettää ne meille. Herra Pirinski vielä. Yes, thank you, Madam Kiitos puheenjohtaja. Reaktiona kommentteihin. Mitä peruttamattomuuteen tulee? Yhtyisin siihen, mitä tutkimuksen esittäjä sanoi. Ihmisten odotuksista on ihan totta, että yhteiskunnassa on syntynyt selkeää päättäväisyyttä ja myöskin odotuksia. Kourituntivia muutoksia on tapahtunut tilanteessa ja on tapahtunut erittäin huolestuttavaa kehitystä. Tässä yhteydessä jälleen kerran viittaisin hiljattain pidettyyn suureen mielenosoitukseen pääkaupungissa. Se liittyi ympäristön suojelutapaukseen ja urheilu hiihtourheilukeskuksen rakentamiseen. Ihmiset ovat huolissaan siitä, että tapauksen liittyy erittäin huolestuttavaa korruptiota, mutta mistä oikeastaan on kyse? Yritys, joka sijoitti hankkeeseen, on offshore-yritys. Se oli laillisesti perustettu yritys. Tämä on juuri osoitus siitä, mistä minä puhuin. Korruption poistamista täytyy tarkastella kaikilta näkökulmilta käsin. Ja kaikkien täytyy katsoa myöskin, mitkä mekanismit mahdollistavat tällaisen. Olisi oikein verrata käytänteitä yhdessä maassa muihin tilanteisiin, joissa tällaisia tapauksia ilmenee. Otan nyt vakavasti näiden viilosoittajien huolet. Tämä yritys oli rekisteröity jonnekin muualle. Kuka yrityksen omistaja, mitä se tekee? Niin laillisesti yritys ei rikkonut lakia, joten pitäisi saada aikaan ajantasainen, ajanmukainen menettely ja käytänteet ja oikeusprosessit, joiden kautta voitaisiin toden teolla puuttua asioihin, jotka huolestuttavat tätä valiokuntaa. Kyse on suuren luokan kavalluksista, jotka kohdistuvat eurooppalaisiin määrärahoihin. Frau Kollegin Makovei, dann aber Kollega Makovei, mutta sitten tämä keskustelu kyllä päättyy. This uh, just two of us. We have more time. Niin, kyllähän meillä on vielä aikaa. Niin. Olen samaa mieltä, aivan niin kuin kollegakin jo sanoi, että peruuttamatonta on nimenomaan romanialaisten tahto. Tahto siitä, että he eivät halua lähteä unionista. He haluavat, että oikeus toimisi tasa-arvoisesti, oikeus olisi sama kaikille – Ja romanialaiset haluavat, että asiat etenevät, Euroopan unionin varoja ei enää väärinkäytettäisi ja niin edelleen. Romania on oikeastaan ensimmäisenä maana niiden maiden joukossa, jossa ihmiset jättävät maansa näiden syiden takia. E- ensimmäisellä listalla on Syyria. Euroopan unionin lippu on ollut näkyvästi esillä. Joko Romanian lippu tai sitten EUn lippu on ollut esillä näissä mielenosoituksissa. Ihmiset ovat kärjytyneet lipuihin. Tässä näette kuvan mielenosoituksesta. Näytän tätä myös meidän tutkijoillemme, asiantuntijoille ja myös muille. Eli tässä nuori nainen on kärjytynyt EUn lippuun. Hän on aivan epätoivoinen, niin kuin kuvasta näkyy. Kaikki ovat sitä mieltä, että se mitä tällä hetkellä tapahtuu, voisi johtaa siihen, että Romania jättäisi unionin. nein, Komission äh, pääsihteeristön edustajan pitäisi oikeastaan puhua tähän väliin. Niin minun paperissani ainakin lukee. Mit? No. Thank you very much, yeah, Chair, mm-hmm. and... Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin haluaisin todeta, miten tyytyväinen olen siihen, että valikunta on käsitellyt tätä kertomusta tätä raporttia. Tämä vastaa pitkälti komission omaa lähestymistapaa ja sitä, että kymmenen vuoden jälkeen katsotaan, mitä CVM-mekanismi on saanut aikaan ja missä kohdin sitä voitaisiin kehittää. Valiokunta muistanee, että viime vuoden aluksi, alussa laadimme kertomuksen, jossa oli hieman erilainen lähestymistapa suhteessa aiempiin kertomuksiin. Siinä tarkasteltiin kymmenen vuoden aikajanaa lintuperspektiivistä. Pystyimme hieman kauempaa katsoin näkemään, mitä muutoksia tapahtui tuon aikana. Meillä on myöskin hieman erilainen lähestymistapa, kun oli mekanismin tuloksista, tulevaisuudesta Annamme jotakin suosituksia sen osalta, kuinka täytäntöönpano voitaisiin parantaa, jotta siihen mekanismista päästäisiin eroon. Ja täytyy haluttiin myöskin varmistaa, että takapakki ei oteta joidenkin tärkeiden seikkojen suhteen, joita oli arvioitu viime vuoden tammikuussa. Uskon, että haluan nähdä pitkän aikavälin vaikutuksia. Heijastuu myöskin tästä tutkimuksesta jonka te teetätitte. Toutunusraportti selkeästi summaa yhteen erityispiirteet, jotka liittyvät CVM-mekanismiin ja erityisolosuhteisiin, joissa sen otettiin käyttöön. Silloin se oli vielä ainutlaatuisempi toimenpide kuin millaiseen se tänä päivänä voidaan pitää. Nyt nojataan uuteen, uuden tyyppisen yhteistyön jäsenvaltioiden kanssa. Joskus tehdään erittäin syvällisiä ja hyvinkin herkkäluonteisia arvioita yhteiskunnasta ja vuosien mittaan. Tämä on tarkoittanut, että komissio on suorittanut tehtäviään ja yhä enemmän syventänyt ja kehittänyt mekanismia joskus Tämä on aiheuttanut sellaisen tunteen, että komissio on mennyt liian pitkälle suhteessa alkuperäisiin vertailukohtiin. Toivomme todella, että olemme onnistuneet pitäytymään ydinkysymyksissä, joiden parissa me aloitimme. Mitä pidemmän aikavälin pohdintoihin tulee, joita valiokunnan jäsenet esittivät ja joihin tutkimuksessa viitattiin. Muistan, että puheenjohtaja, että viime syksyllä Juncker unionin tilaa koskevassa puheenvuorossaan totesi, että tämän vuoden syksyllä tulemme esittämään komission valkoisen kirjausta tarkastellaan oikeusvaltion periaatteen toteuttamista puuttumista. Olen varma, että CVM-mekanismin yhteydessä saatu kokemus tulee olemaan arvokasta tietoa tuota kokonaisvaltaista arviota, kun laaditaan. Uskon, että tutkimusraportti ja sen yhteenveto sen osalta, kuinka CVM on vaikuttanut maiden tilanteeseen, ja vaikutus on täysin selkeä, selkeä on sellainen, että edistys ei ole ollut täydellistä. Näin mekin näemme tämän asian. Tehtävänanto oli erittäin haastava. CVM-mekanismi auttaa keskittymään tiettyihin seikkoihin. Sen toteutuminen on hyvinkin riippuvaista poliittisesta tahdosta, poliittisista toimijoista paikan päällä. Uskon, että olemme onnistuneet auttamaan näitä avaintoimijoita. Olemme myöskin tehneet yhteistyötä hallitusten kanssa ja kansallisyhteiskunnan kanssa. Sekin on ollut erittäin tärkeä elementti CVM-mekanismin toiminnassa. Ja lopuksi sanoisin, että olemme pitkälti samaa mieltä siitä, että muutosten, uudistusten peruttamattomuus ja näkyvät tulokset ovat tärkeitä. Tulokset täytyy voida konsolidoida. Minun on vaikea olla varmoja asioista, koska aina jää arvioiden varaan sen osalta, mikä on muuttunut. Ja mitä tuloksiin tulee track record kysymykseen, sen osalta ihmisten odotukset myöskin ovat muuttuneet. Ja tämä puhuttikin ihmisten odotuksista. Mikä tarkastellaan eurobarometri mielipidemittauksia, joita komissio on tehnyt. Sieltä havaitaan, kuinka läheisesti jäsenvaltioiden kansalaiset ovat linkittäneet nämä kysymykset ja eurooppalais, eurooppalaisuusajattelun. Nämä ovat asioita, joiden pohjalta voidaan jatkossakin ponnistaa. CVM on tuonut ainakin joitakin vastauksia ja jollakin tavalla pistänyt tätä kaikkea täytäntöön. Ja, also wir gehen davon aus, dass der siitä, että mekanismia edelleenkin sovelletaan. Ei meillä vielä puhuneet kysymyksistä, mitä tapahtui eurooppalaisille varoille. Mikä tarkastellaan komission lukuja ja komission kirjanpitäkin, kun kuuntelee, niin vaikuttaa siltä, että pintapuolisesti kaikki on kunnossa. Ja että maassa olisi, on paljon korruptiota, mutta se ei kohdistu EU-varoihin. Ei tällaista kukaan usko. Joka tapauksessa pistämme tämän kaiken tiedon nyt merkille. Kenties te voitte vielä sanoa jotakin tämän mekanismin jatkosta, mihin suuntaan komissio voisi kehittää tätä mekanismia? Minkälaisia muutoksia kuvittelette siihen voivan tulla? Well, our, our um, intention in, in the report of... Tarkoituksena me viime vuoden kertomuksessa oli olla hyvin tarkkaan, mitä tulee näihin rajallisiin suosituksiin ja näin ollen haluttiin antaa selkeä lista, luettelo toimista, joihin meidän mielestämme pitäisi ryhtyä, mutta joita myös vaadittiin eh, heidän poliittiselta sitoumukseltaan. He olivat ehkä hieman, olisivat hiukan tarkempia, olisivat hiukan tarkempia kuin suositukset aikaisemmin, mutta vaadittiin myös todellisia ponnisteluita toimia. Ja tämä oli aivan avainkysymys tässä ajattelussa. And the, the other element in the recommendations which we tried to do. Ja toinen elementti, johon pyrimme, halusimme keskittää suositukset niin, että syntyy puitteistoja, institutionaalisia siteitä jotka synnyttäisivät tällaista pysyvyyttä niin, että instituutioita kehotettiin tavallaan kantamaan oma vastuunsa. Sillä ajatuksella että tämä auttaisi pitkän aikavälin kestävyyden rakentamisessa. Tietenkään ei voi luottaa järjestelmään, missä ulkopuolelta määrätään, mitä tehdä, vaan pitää voida luottaa siihen, että edelleen kehitetään tätä toimintaa sisältäpäin jäsenvaltioissa, jotka sitten vievät asiaa itse eteenpäin. The approach to try and develop the... Näin siis pyritään kehittämään tätä tällaista ajattelua, että työ on tavallaan aidosti sisäl... sisäistetty ja eri toimijat sitten vievät sitä aktiivisesti itse eteenpäin. Kiitos. Ja, danke schön. Bei der weiterführenden Frage, was wir jetzt machen, fällt mir noch nichts Richtiges ein, aber ich glaube... Kiitos. En tällä hetkellä nyt esitä äh, enää enempää kysymyksiä, mutta varmasti meidän keskustelumme jatkuu siitä, miten me voimme viedä asioita eteenpäin äh, ja kerätä paremmin tietoa EUn varojen käytöstä. Haluaisin kiittää tutkimuksen esittelijöitä toteuttajia ja myös Bulgarian ja Romanian pysyvän edustuston edustajia ja muita puhujia tässä keskustelussa. Näin tämä kohta esityslistalla on käsitelty ja voimme siirtyä kohtaan neljä. Tilintarkastus, tuomioistuimen erityiskertomus numero kaksi, aiheena pankkeja koskeva EKPn kriisinhallinnan toiminnallinen tehokkuus. Tässä tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kevin Cardiff alustaa erityiskertomuksen 10-15 minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you. Um, I'll be brief. Um... Kiitoksia ihan lyhyesti. On ilo esitellä tämä EKPn kriisinhallintajärjestelmää koskeva kertomus. Tämä on kolmas tarkastus, joka on tehty. Ensin tarkasteltiin pankkien valvontaa, yleistä valvontajärjestelmää, josta raportoimme erityiskertomuksessamme vuodelta vuonna 2016 sitten, miten kohdellaan pankkeja silloin, kun riskejä kehittyy. Niitä pitää tulla vahvemmaksi. Tätä käsitellään tämä kertomus ja sitten, miten niitä kohdellaan silloin, kun ne ovat lähellä kaatumista tai tällainen riski on Tämä kertomus julkaistiin noin pari viikkoa sitten. Tätä tarkastusta varten tutkimme toiminnallista tehokkuutta EKPn järjestelmissä koskien y- kriisinhallintatehtävää. Tässä on mukana se, miten arvioidaan ö, perintäjärjestelmiä kriisin tilanteissa. Siinä myös pyritään identifioimaan, jos pankin rahoitustilanne on heikkenemässä, jotta voidaan ryhtyä korjaavaan toimeen, toimiin tarvittaessa. Kaiken kaikkiaan totesimme, että EKP on saanut aikaan varsin hyvät kriisinhallinta puitteet, EKPn resurssit ja rakenteet eh, perintärahastoja varten, pankkien valvontaa varten kriisitilanteissa ovat tyydyttävällä tasolla. Kuitenkin teimme muutamia huomioita ja suosituksia. Esitimme ensinnäkin EKPn prosessi, kun arvioidaan pankkeja on myönteistä. Ja tulee niin, sitten valvontajärjestelmät ovat olemassa ja tarkastajat voivat saada tar- tarvittavaa ohjeistusta ja käyttää välineitä, mutta on joitakin ongelmia, että niihin voidaan puuttua, niin suosittelemme sitä, että EKP antaa lisäohjeistusta, kun kalibroidaan eh, kriisinratkaisusuunnitelmia ja arvioidaan niitä paremmin kriisin identifiointiasioissa. Totesimme, että EKPn operatiiviset puitteet kriisinhallinnassa ovat hiukan puutteelliset joillakin osin ja siellä saattaa olla tehottomuutta koskien käytännön tilanteita EKPn omat ohjeet varhaiselle arvioinnille ovat kehitteillä ja opitut kriteerit, kun arvioidaan tilanteen heikkenemistä sellaista, jolla saatu aikaan. Me suositemme sitä, että EKP tarttuu näihin ongelmiin niin, että sen henkilökunnalla on kunnolliset välineet ja se voi, henkilökunta voi ymmärtää juridiset valtuudet ja miten pitää toimia eri skenaarioissa mitä tulee silloin, kun pankki on kaatumassa tai todennäköisesti näin tekee, suosittamista tämä EKP edelleen kehittää erityisiä operatiivisia ohjeitaan, mutta tässä niin, että henkilökunta on paremmin valmistautunut kuin paremmin kuin tällä hetkellä. Huolimatta parannuksista verrattuna viimeiseen, EKP ei antanut kaikkia tutkimustuloksia, joita pyysimme. En nyt jatka tästä, koska ei ole aikaa sellaiseen, mutta minun täytyy kiinnittää teidän huomionne tähän asiaan. Jotkut tiedot olivat puutteellisia, joita olimme pyytäneet. pyytäneet. Siis tämä tarkoittaa sitä, että johtopäätökset, joita teimme tästä tarkastuksesta, ovat todisteperusteisia, mutta emme pystyneet vahvistamaan operatiivista tehokkuutta EKPn kriisinhallinnassa ja sen käytännössä. Haluaisin käsitellä lyhyesti järjestelmää, jossa EKP toimii, jotta tämä järjestelmä toimii hyvin, EKPn ja pankki, keskuspankkijärjestelmän täytyy toimia hyvin yhteen. Loisimme jotakin todistetta siitä, että tämmöiset puitteet eivät ole riittävät tässä mielessä. Kriisiratkaisунeuvosto ei saa tarvittavaa tietoa säännöllisesti EKPltä, joka auttaisi sitä kriisinratkaisusuunnitelmien laatimisessa paljon tiedonannosta EKPn ja kriisin ratkaisun neuvoston välissä on puutteista, että pitää, pitää parantaa. On ilo voida todeta, että sekä SRP että EKP ovat kertoneet, että ovat pyrkineet parantamaan asiaa tältä kannalta katsottuna. Joitakin juridisia muutoksia ehkä tarvitaan myös, koska ja lainsäätäjänä tietysti tietää, että SRBn pyytöstä olisimme pyytäneet, että tarvittavia sääntelyitä tarvitaan valvojalle automaattisemmin kuin aikaisemmin on ollut tilanne. Tämä on osa meidän ehdotuksiamme. Siinä kaikki. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja herzlichen, herzlichen Dank. Lämpimät kiitokset. Kollega Pirenski puhuu täällä esittelijän nimissä. Madam Chair, thank you for your... Puheenjohtaja, kiitos ymmärryksestä, ymmärtämyksestä Kollega Ajala Sender valitettavasti ei voi tänään olla paikalla. Hän on pyytänyt kuitenkin minua esittämään muutaman kommentin hänen puolestaan. On katsottu, että tilintarkastustuomioistuin on esittänyt yleisellä tasolla myönteisen kantansa yhteisen valvontamekanismin osalta toistaiseksi. Ja kriisin hallinta, valmius on tyydyttävällä tasolla, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta operationaalisella tasolla. Katson kuitenkin, että huomattavaa parannusta tästäkin huolimatta vielä tarvittaisiin. Mainitsisin muutaman aiheen, jotka jo nousivat esille edellisessä puheenvuorossa. Ensinnäkin tuomioistuimella on tilintarkastuksessa tiettyjä rajoitteita. Ei ole annettu keskuspankista riittävästi tietoja ja tiedon saantia on niin ikään rajattu. Tämä on noussut esille myös aiemmissa tapauksissa, lukuisissakin tapauksissa. Näin ollen tuomioistuin ei voinut tehdä kattavia johtopäätöksiä näiden elvytyssuunnitelmien toteuttamisesta vaikuttamisesta. Politiikkaa ei siis voida täysin arvioida tiedon puutteesta johtuen. Tuomioistuin on myös todennut, että koordinaation toteuttaminen viranomaisten kanssa keskuspankissa, Euroopan keskuspankissa ja myös muissa viranomaisissa ei edelleenkään toimi täysin. Vuorovaikutus kriisiratkaisuneuvostossa tarvitsee myös parannuksia. Olemme saaneet raportin pari viikkoa sitten YVMn toiminnasta. Ja on havaittu, että tiedonvaihdossa on keskuspankin ja kriisiratkaisuneuvostankin välillä ongelmia. Eli miten operationaalisesti voidaan tätä parantaa ja miten tieto on saatavissa? Sitten vielä lisäseikka. seikka tässä kertomuksessa todetaan, että pankkijärjestelmän valvontakustannukset katsottiin, arvioitiin olevan 490 miljoonaa euroa vuonna 2017. Onko meillä parempia arvioita kuin, kuin vain tällainen arvio, mikä nyt on esitetty? Onko meillä tarkempaa tietoa varsinaisista kustannuksista? Kriisinhallinnassa olleet pankit ovat olleet tässä järjestelyssä mukana kutakuinkin vuoden ja niillä on ollut huonoja kokemuksia. Euroalueen pankkijärjestelmä valuttu parantaa tällä välineellä. Kuinka hyvin valmistautuneita pankit tällä hetkellä ovat? Voidaanko todeta, että pankit ovat nyt paremmassa valmistautumistilassa kuin vuonna 2008 tai ennen sitä? Tässä nämä esittelijän kommentit. Kiitos. Herzlichen Dank. Ich möchte... Kiitoksia paljon. Hienoa, että keskuspankin edustaja mukana keskustelussa. En voi tosin toivottaa te tervetulleeksi teitä nimellä, koska en tiedä kuka te olette. Joka tapauksessa tervetuloa, te saatte puheenvuoron. Thank you, Chair. Um... Kiitos uh, puheenjohtaja. Olen Alex Hubbard, edustan yhteistä kriisin ratkaisumekanismia EKPn puolella kriisin on lyhyt puheenvuoro vain. Voisin vain todeta, että me arvostamme suuresti sitä työtä, jota tiintäystuomioistuin on tehnyt, ja myöskin sen panosta, jolla pyritään vahvistamaan operatiivista tehokkuutta EKPn hallintopuolella, sen kun on kyse pankkivalvonnasta. Mitä tähän kertomukseen tulee, EKP on hyväksynyt kuusi kahdeksasta suosituksista. Katsoimme, että tämä kertomus rakentavalla tavalla auttaa meitä parantamaan operatiivisen puolen tehokkuuttamme toimivaikuttavuutta. Työ on jo meneillään monien suositusten täytäntöönpanemiseksi mukaan luettuna. Työtä tehdään yhteistyön parantamiseksi yhteisen kriisiratkaisuneuvoston kanssa. Ja mitä tulee myöskin takaisinperintä- tai elpymisindikaattoreihin tulee ja myöskin näihin varhaisiin interventioihin ja niihin arviointiin. Kaksi suositusta on sellaisia, joita emme hyväksyneet. Toinen oli sellainen, jonka nähdäksemme oli jo täytäntöön likely to fail-ohjeistus ja toisaalta tiedonjako. Tuon suosituksen hylkäämme, koska katsomme, että EKP tekee täysimittaisesti yhteistyötä ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa mukaan luettuna tämän tien tarkastuksen yhteydessä hieman yksityiskohtaisempaa tietoa, mitä tulee yhteistyöhön ja sen syvyyteen. Merkittävä määrä EKPn resursseista käytettiin siihen, että helpotimme tintarkastusta. Yli 500 asiakirjaa toimitettiin ja yli 5000 sivua materiaalia toimitettiin tilintarkastustoimijoistamille 38 kokousta ja etäkokousta järjestettiin tilintarkastustoimijoistoimen tarkastustiimin kanssa. Annoimme lisäselvityksiä ja vastauksia IKAN esittämiin kysymyksiin, tilintarkastustoimistoimen kysymyksiin. Tämä tarkoitti sitä, että tilintarkastustuomioistuin sai politiikkaan ja toimiin liittyvää tietoa ja myöskin joitakin pankkikohtaisia tietoja tilintarkastuksen yhteydessä pankkikohtainen tieto oli kuitenkin anonyymiä, jotta emme paljasta kyseisten pankkien identiteettiä, nimiä. Kaiken kaikkien se tieto, jota jaimme tiintarvostustuomioistuimen kanssa, maisti sen, että oli mahdollista laatia yksityiskohtainen tarkka kertomus erinäisistä aiheista, yhteistyöstä, kriisistä, kriisin identifioinnista, elpymissuunnitelmista ja niin poispäin. Ja vielä lopuksi jälleen kerran toistan, että EKP on tilintarkastustuomioistuimen kiitollinen tästä kertomuksesta ja painottaa sitä, että olemme päättäväisiä viemään eteenpäin näitä suosituksia pistämään niitä täytäntöön. Ja jatkossakin haluan pitää yllä hyvää yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Tämä kuulostaa hieman paremmalta kuin mitä aluksi pelkäsin. Kiitoksia siitä. Olen varma, että tämä on vasta alkua hedelmälliselle yhteistyölle. Onko komission puolelta joku, joka haluaa puheenvuoron? Ei halua, joten totean vielä lopuksi, että mikäli on jotakin uutta, niin sitten esittelee, mikä haluaa vielä lopuksi puheenvuoron. Hän voi sellaisen pyytää ja voimme palata tähän esittelen puheenvuoron, mutta muissakin valiokunnissa edes talousvaliokunnassa on ollut mahdollisuus, että esittelijä, jonka toimialan keskustelu kuuluu, voi myöskin puhua ja esittää lisää kysymyksiä. Tämä on parlamentaarinen tapa toimia. Aina kun silloin, asian, aina silloin kun asianomaisia on paikalla. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään paikalla. Kiitoksia paljon. Sitten erityiskertomus 3 2018. Kyse on makrotalouden epätasapainoa koskevista menettelystä. Aila Senderillä kerran esittelijä. Tientaustoimijoista on paikalla Neven Maates. Hän voi nyt alustaa tämän keskustelun. Thank you, Madam Chair. Uh, I... Jos puheenjohtaja. esittelee päälöydökset. Uh, siitä, miten komissio käsittelee makrotalouden epävakausjärjestelmää. Me arvioimme oikeastaan niin, että komission täytyy huomattavalla tavalla parantaa joitakin kohtia, miten se hallinnoi MIPtä, makrotalouden epätasapainomenettelyä. Tein jotakin suosituksia ja annan sitten hiukan taustoja, miksi päädyimme tällaisiin ehdotuksiin. Ensinnäkin olemme, sit, ensinnä olemme sitä mieltä, että yhteys selvällä, kun analysoidaan makrotalouden epätasapainoa ja esitetään suosituksia, jotka ovat joskus, niitä pitäisi vahvistaa. Selkeä tapa toimia näyttää siis oikeastaan seuraavalta. Tällaiset syvälliset arvioinnit, kun arvioidaan näitä epätasapainoja ja sitten arvioidaan niiden vakavuutta Tämän jälkeen siirryttäisiin keskustelemaan toimintamahdollisuuksista ja määriteltäisiin ne, kuinka paljon eh, eri toimenpiteet voisivat vähentää makrotalouden epätasapainoja. Ja sitten tämän pohjalta voitaisiin muotoilla ma- maakohtaisia suosituksia. Ja itse asiassa mitä me ehdotamme ei ole täysin uutta suinkaan, koska tämän MIP-prosessin alussa sit, siitähän juuri tästä oli kyse. Pystyi näitä syvällisiä analyysejä löytämään, pystyi löytämään arvio, arviot vakavuudesta, pystyttiin löytämään poliittisia keskusteluita ja joitakin laajasti esitettyjä suosituksia, vaikkakin lopulliset suositukset sitten esitettiin komissiossa jatkoasiakirjoissa vasta. Jos nyt sitten ajattelen yhtä kysymystä, tehokkuutta näissä syvällisissä analyyseissä puuttuu kokonaan filosofiset äh, kysymykset, koska asetus selkeästi toteaa, että miten finanssipolitiikka vaikuttaa vaikuttaa ja tulopolitiikka vaikuttaa epätasapainokysymyksiin, se pitäisi ottaa huomioon. Finanssipolitiikka pitäisi nähdä välineenä, jolla puututaan tämänhetkisiin epätasapainokysymyksiin. Tämä puuttui myös alkuperäisestä alkuperäisestä syvällisestä analyysistä. Nyt kun alan puhua tässä kerran finanssipolitiikasta, niin myöhemmissä vaiheissa tämä on jäänyt poistanut, ollut poissa. Paitsi yksi poikkeus, hiljattainen analyysi Saksan ylijäämistä ja miten se on vaikuttanut sitten e, epätasapainotekijöihin tekijöihin naapurimaissa. Tämä oli mielestäni hyvä askel eteenpäin, mutta me olemme sitä mieltä, että finanssipolitiikkaa ei pitäisi jättää vain vakaus- ja kasvusuunnitelmasta suunnitelma. Siinähän käsitellään vain keskivaiheen finanssipoliittista kestävyyttä. Ei siellä käsitellä siitä, miten politiikka vaikuttaa epätasapainoihin tai miten se vaikuttaa äh, vaihto taseeseen ja niin edelleen. Ja finanssipolitiikan käytön pitäisi olla olennainen osa MIP-järjestelmää, niin kuin asetuksessakin todetaan. Minä kuvasin, miten miltä alueelliset syvälliset analyysit näyttävät. Ja nyt haluaisin esitellä hiukan sitä, miten asiat viime aikoina ovat kehittyneet. Ensinnäkin, kun arvioidaan ö, näitä makrotalouden epätasapainoteviöitä, niin niitä on käsitelty komission tiedonannossa. Sitten poliittiset vaihtoehdot, ne on myös siirretty pois näistä syvällisistä analyyseistä, ja palaan tähän kohta uudestaan. Sitten lopussa sen sijaan, että annettaisiin eri, edellinen asiakirja, mikä kuitenkin selvästi todetaan asetuksessa, niin komissio alkoikin ottaa mukaan jonkinlaisia tiivistelmiä näistä epätasapainotekijöistä maakohtaisiin kertomuksiin ja käsiteltä rakenneuudistuksia. Ja tämä on tietysti vaikuttanut näkyvyyteen ja siihen mahdollisuuteen koko makrotalouden epätasapainon menettelyssä. On, on tarvetta myös selittää, minkälaisia toimia tarvitaan tilanteiden korjaamiseksi. Ja sitten komissio otti pois kokonaan tällaisen poliittisen keskustelun näistä hän äh, äh, käyttää seuraavaa menettelyä. Mikä? Proposals that were coming from Europe 2020. Sitten vuonna esimerkiksi 2020 agendaa tutkaa, seurattaisiin, sitten, sitten kerrottaisiin, että se on relevantti maktalon epätasapainomenettelyn kannalta. Ja usein tämä luettelo oli varsin pitkä ja näin sitten menetään koko fokusasiassa. Ja sitten myös komissio ei tee eroa no, erittäin pitkän aikavälin uudistuksen välillä, jotka pidemmällä aikavälillä lisäävät mahdollista kasvua. Mutta jos ajatellaan vaikka keskiajan kohtaa. Ehkä se ei ollenkaan vaikuta mitenkään epätasapainokysymykseen. Jos esimerkiksi maassa maa läpikäy on, sillä on suuri vaihtotasevaje, mutta samanaikaisesti se toteuttaa jotakin pitkän aikavälin koulutusuudistuksen. Nämä tällaiset pitkäaikaiset uudistukset koulutuksessa, niihin menee joskus varsin pitkän aikaa ja se ehkä vaikuttaa talouden kasvuprosentteihin, mutta kuinka paljon sitä on vaikea arvioida. Mutta on erittäin epätodennäköistä tämän tyyppiset rakennemuutokset millään merkittävällä tavalla vaikuttaisivat makrotalouden epätasapainoita vaikuttaisivat vaihtotaseeseen sen tai maan investointimahdollisuuksiin eri vuosien ajan, jotta estettäisiin mahdolliset kriisit jatkossa. Tällä tavalla ajatellen suositukset sinällään ne erottu, erosivat näistä analyysistä, eikä se, eikä se mitenkään auta Komissio totesi vastauksessaan, että maakohtaiset suositukset eivät saisi heijastella vain viimeisimpiä tilanteita, vaan mukana on myös aikaisempia arviointeja, ja muita komission asiakirjoja. Kyllä, mahdollisesti näin voidaan tehdä, mutta on hyvin vaikea suurelle yleisölle ymmärtää, minkä takia sitten on näitä maakohtaisia suosituksia tehdään, jos kuitenkin pitää tarkastella koko joukko eri asiakirjoita löytää sieltä jonkinlaisen taloudellisen punaisen langan. Tällainen eroaminen näistä suosituksista analyyseissa kyllä vaikuttaa hei, kielteisellä tavalla täytäntöönpanot asteeseen. Ei meidän tarvinnut itse analysoida tätä täytäntöönpanoa. Komissio on itse antanut vakuuttavia asiakirjoja asiasta, joka osoittaa, että täytäntöönpano mm, on ollut varsin heikoilla kantimilla, heikossa kantamissa. Sitten komission jatkossa pitäisi hiukan aktivoida näitä verkkotalon epätasapainon menettelyjä, jos jossakin maassa niitä ilmenee. Kuitenkin toistaiseksi komissio ei ole koskaan suostellut neuvostolle tällaisia toimenpiteitä. Se on ottanut käyttöön käsitteen liiallisista epätasapainoista, jotka vaativat tällaista menettelyä, ja sitten taas toisia epätasapainoja, jotka eivät sitä vaadi, ja sitten koskaan ei ole käsitelty itse prosessia. Tämä on herättänyt huolta kolm, viiden puheenjohtajan kertomuksessa. Siellä on selkeästi todettu, että korjaava osa pitäisi ottaa käyttöön vahvalla tavalla ja, ja ottaa käyttöön heti, kun todetaan makrotalouden epätasapainoja. Myös EKP hiljattain pani merkille, että se, että käytetään vanhoja välineitä MIPn suhteen, mukaan lukien korjaava osa, on euroalueen etujen mukaista kokonaisuutena. Seuraava suosituksemme on että komission pitäisi hyväksyä ja käyttää selkeitä kriteerejä, kun se luokittelee epätasapainotekijöitä. Meistä tarvitaan enemmän selkeyttä, minkä takia maat on eri luokkiin sijoitettu. Erityisesti pitäisi tehdä ero niiden maiden välillä, jotka ovat mukana liiallisen epätasapainon luokassa, mutta mihinkään täytäntöönpanoihin to, toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Ja sitten ne maat, joiden kohdalla tällainen menettely voitaisiin mahdollisesti aloittaa. Olen mainittanut finanssipolitiikan ja itse asiassa me toteamme, että komissio on toiminut myös myönteisellä tavalla kun ajatellaan liiallisiin finanssipoliittisiin tai ylijäämiin silloin, kun vaikkakin rahapolitiikan vaikeuksia on johtuen matasta korkotasosta Esimerkiksi Saksan kohdalla tässä toimittiin ihan oikealla tavalla. Ehkä tämä tuli hiukan liian myöhään, mutta kuitenkin oikean suuntaista toimintaa se oli. Meistä kuitenkin finanssipolitiikkaa pitäisi analysoida niissä maissa, joilla on ongelmia, suuria kielteisiä investointiasemia, koska tämä yhteys on tässä varsin vahva kahden asian välillä. Ja sitten kehotamme, että komissio parantaisi tiedona, tiedottamistaan. Olemme tehneet sellaisen ehdotuksen, että komission pitäisi olla valmis että kansalliselle parlamentille, minkä takia maa on tietyssä luokassa ja minkä, minkä takia kyseiset suositukset on tehty. Tämä voisi olla yksi hyvä toimenpide. Sitten, niin kuin sanoin, selkeämpi yhteys analyysien ja suositusten välillä, jotta komissio etsisi tavallaan tukea suurelta yleisöltä myös jäsenvaltiotasolla. Tällä hetkellä lähestymistapa ei ole sopiva tällaiseen yhteydenpitoon. Nyt vielä sanoisin, että Meillä on noin 15 suositusta kuudessa eri ryhmässä ja nyt sanoisin, sanoisin jotakin kahdesta joita komissio ei hyväksynyt. yksi liittyy siihen, että julkaistaan selkeät kriteerit luokittelusta, mutta tämä toinen. Me ehdotimme, että seuraavassa tarkastelussa komissio ehdottaa muutoksia tämän hetkiseen asetukseen, jossa kodifioitaisiin tämänhetkiset käytännöt, että on kaksi luokkaa liiallisen epätasapainon menettelyä, koska tällä hetkellä asetusteksti on seuraavanlainen. Siinä todetaan, missä se nyt on, siinä todetaan, jos vakavia makrotalouden epätasapainotekijöitä todetaan liiallisen e- epätasapainon menettely otetaan käyttöön. Näin suositellaan. Komissio toteaa seuraavasti, että tämä ei ole mikään velvollisuus komissiolle esitellä suosituksia, mutta ilmaisee poliittisia eh, toiveita yhteislainsäätäjille, jotta toimittaisiin tietyllä tavalla. Koska te kerran olette näitä yhteis- yhteislainsäätöitä, niin silloin ehkä tällainen tulkinta saattaa sieltä kiinnostaa. Joka tapauksessa hyväksytte sitten tämän komission tulkinnan vai ette, niin on kuitenkin hyvä mahdollisuus siihen, että muutoksia tehdään niin, että toimitaan johdonmukaisella tavalla käytännön ja suositusten välillä. Ja mitä asetuksessa sanotaan. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Olimme sopineet lyhyestä esittelystä. Siitä tulikin melkoisen pitkä. Kollega Pirinski. Yes, uh, thank you, Madam Chair. I'll try to be short. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Minusta makrotalouden epätasapaino menettelyä tulisi ajatella hyvin selkeästi, kun ajattelemme, miten se alun perin on suunniteltu. Ja kun huomioimme, minkälaisessa jamassa eurooppalainen talous tällä hetkellä on. Niin kuin tiedämme, menettely suunniteltiin, otettiin käyttöön vuonna 2011 rahoituskriisin jälkimainingeissa – Silloin oli suuri vaihtotaseen äh, epätasapaino, äh, kiinteistökuplan vaara ja tämä menettely sitten suunniteltiin, jotta kriisiltä voitaisiin jatkossa välttyä. Puheenjohtaja, tämä menettely on tällä hetkellä osa ohjausjaksoa ja Euroopan ohjausjaksoa on niin ikään nyt kehittämisen kohteena jatkuvan kehittämisen kohteena. Sekä komissio että neuvosto ja myös me täällä parlamentissa olemme huolissamme siitä, miten ohjausjaksosta todella saataisiin toimiva. Sehän ei ole kaikista näkyvin eikä tiukoimmin toteutettu menettely. Se on tiedossa. Tuomioistuin ja esitteli aivan oikein totesivat, että tässä on käsitellinen haaste ja ongelma. Miten me voimme oikein määritellä makrotalouden epätasapainon? Eli miten näemme kasvu- ja vakaussopimuksen laajemmassa kontekstissa, kun jäsenvaltiot toteuttavat rakenneuudistuksia – epätasapainon korjaustoimia. Ne ovat välittömänä vaarana, uhkana jäsenvaltioille ja koko unionille. Tässä on kyllä tehtävä sarkkaa komissiolle. Olisikin kiinnostava kuulla, mitä komissio kaikista tästä on mieltä. Tuomioistuin on todennut, että näyttää vallitsevan selkeyden puutetta ensinnäkin täytäntöönpanosta ja epä tasapainomenettelyn seurauksesta ja mikä on kaiken tämän suhde maakohtaisiin suosituksiin. En halua tässä mennä yksityiskohtiin. Uskon, että tämä on keskeinen seikka, joka on tästä kertomuksesta noussut esille. Se on aivan validi kommentti ja siihen tulisi tarttua. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ich das ist Kiitoksia paljon. Tässä on melkoinen työsarka lainsäätäjälle. Kollega Hayes on Ekon valiokunnassa varjoesittelijänä. Hän pyysi puheenvuoron. Saatte nyt hieman korvausta siitä, miten Bulgarian ja Romanian tapausta käsiteltiin. Voisin kuunnella loputtomiin Bulgarian ja Romanian käsittelyä. Puheen, kiitos puheenjohtaja. Kiitos muutama huomio vain. Kiitos myöskin tuomioistuimille. Tämä erityiskertomus tulee erittäin tärkeään ajankohtaan, kun otetaan huomioon, kuinka komission puolella on pohdittu sitä, kuinka menettelystä tehdään helpommin ymmärrettävä kansalaisten silmin, mutta myöskin jäsenvaltioiden politiikkojen silmin katsottuna. Tarkoituksena oli vain ainoastaan varmistaa, että jäsenvaltioiden parlamentit ja jäsenvaltioiden kollegat katsovat maakohtaiset suositukset omikseen. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että maakohtaiset suositukset ovat sellaisia, että voidaan pistää täytäntöön, ettei ne ole pelkästään leikattuja ja liimattuja aikaisempien vuosien suosituksista – Komissiolta halutaan yksityiskohtaista tietoa, mitä on tapahtunut kussakin maassa, mitä edistystä on saatu aikaan, olemassa ero finanssipoliittisen epätasapainon ja jäsenvaltion ongelmien välillä, jotka voidaan korjata kotimaan politiikalla, ja sitten toisaalla ovat epätasapainotilat, jotka johtavat systeemisiin riskeihin koko järjestelmässä. Kahden tyyppinen data tarve tässä suhteessa täytyy tunnustaa. Finanssipoliittiset säännöt ovat erittäin tärkeitä, ja kun kuuntelin, mitä tuomioistuin sanoi, on selvää, että osa komissiosta ei halua mennä siihen suuntaan, että otettaisiin askel eteenpäin. Eli varsinainen menettely, joka seuraa epätasapainotilaa, varsinkin on kyse suuremmista jäsenvaltioista. Se, mitä tapahtui 10-11 vuotta sitten kasvojen ja vakaussopimuksen suhteen, tässäkin tarvitaan johdonmukainen lähestymistapa, joka kohdistuu sekä suuriin että pieniin jäsenvaltioihin, jotta kaikki tietävät, että säännöt koskevat kaikkia ja sääntöjä täytyy pistää täytäntöön täysimittaisesti. Kun luin tätä kertomusta, mieleen tuli yksi kysymys. En tiedä, mikä toimiston johtopäätös tähän on. Sanotaanko tässä nyt, että se malli, jota nyt käytetään, kymmenen, on sellainen, jonka suhteen kymmenen vuotta myöhemmin tiedetään, mitä sen suhteen tapahtuu. ja kuinka suhtautua suuren luokan epätasapainotiloihin, mitä niin tulevaisuudessa on. Nyt voidaan sanoa, että kun on kyse rauhanajasta ja merkittävää kasvua on esiintynyt varsinkin euroalueella, meidän pitäisi varmistaa, että emme löyhennä nyt sääntöjä, vaan varmistaminen pistetään täytäntöön. Tämä on peruskysymykseni. Onko tämä malli tällä hetkellä riittävä? En ole oikeastaan varma tästä, kun luin tämän kertomuksen ja kuulin, mitä komissio sanoi. Haluaisin todellakin kuulla komission näkemyksen tähän, koska tämä on erittäin tärkeä asia. Komission rooli nimittäin. Tämä on äärimmäisen tärkeä kommentti. Onko tämä malli nyt riittävä, jotta sen kautta voidaan ratkaista ongelma? en jatkuvasti arvioida tätä aluetta. Se olisi mielekästä. Ekon valiokunnan työ ja Kontin tekemä työ on erittäin tärkeää. Meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä ja ottaa tällaiset kertomukset vakavasti ja myöskin suositukset. Frau Bloch sagt etwas von der ähm, Europäischen Kommission, bitte. Komission puolelta, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much to the rapporteur. Kiitos esittelijälle ja myös parlamentin jäsenille tämän kertomuksen kommentointista. Alkuun toteaisin, että komissio pitää tilintarkastustuomioistuimen kertomusta tervetulleena. Olemme tässä valiokunnassa useaan kertaan sanoneet ja vieläkin tähdennän sitä, että me olemme sitoutuneita avoimuuteen. Olemme valmiita kuuntelemaan kritiikkiä ja näin ollen otamme myös rakentavat suositukset huomioon, jotta voimme jatkossakin parantaa lainvalmistelutyötä ja tässä tapauksessa makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn parantamista. Niin kuin näette komission antamista vastauksista, jotka ovat mukana tässä kertomuksessa, komissio hyväksyy suurimman osan tuomioistuimen suosituksista ja on sitoutunut myös toteuttamaan ne. Monet suositukset keskittyvät siihen, että parannetaan ja vahvistetaan makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteutusta. Komissio on näihin kysymyksiin jo puuttunutkin ja se on tullut mainituksi myös tässä kertomuksessa. Kenties ensin voisin muistuttaa laajemmasta taustasta, kuvasta, aivan niin kuin parlamentin jäsenkin tässä teki. Eli meillä on MEIP, seuranta, joka on ollut EUn talousvalvonnassa huomattava aukko. Tätä kysymystä ei ennen kriisiä katettu seurannassa ja nyt MIP-menettely kattaa hyvin laajan kysymyskirjon 2011. Se otettiin käyttöön silloin, kun EUn talouden pahin kriisi iski. MIP on tukenut ja seurannut epätasapainon korjaus toimia, jotta ne olisivat EU:ssa tehokkaita ja kestäviä. Tämä on hyvin tärkeää. Samaan aikaan on otettu huomioon myös yhteiskunnalliset kustannukset. Sopeutuminen ja uudelleen tasapainottuminen on ollut vuoden aikaan huomattavaa. Tätä haluaisin korostaa. Jäsenvaltiot ovat tässä todella tehneet työtään. Olemme voimme todeta, että näiden vuosien tasapainottaminen todella on tapahtunut vaikuttavalla tavalla. MIP on myös ennaltaehkäisevä väline. He haluaa varmistaa makrotaloudellisen vakauden. Nyt kun on kyse tästä menettelystä, niin sitähän toteutetaan tällä hetkellä jo seitsemättä vuotta. Menettely sinällään on kuitenkin varsin uusi. MIPn ensivuosien kokemukset osoittavat, että se on auttanut lisäämään tietoisuutta haasteista ja luonut myös perustaa konsensukselle politiikan alan toimissa. MIP-seuranta on myös yhdistynyt poliittisten suositusten vahvempaan täytäntöönpanoon, vaikkakin täytyy todeta, että poliittiset toimet eivät aina ole olleet riittäviä, jotta haasteisiin olisi voitu täysin vastata korostaisin myös MIPn noudattamista, joka on ollut oppimisprosessin kohteena. On käyty jatkuvaa vuoropuhelua komission jäsenvaltioiden kesken. Kaiken kaikkien makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely on hyväksytty aika lailla hyvin ja se on ollut alusta saakka varsin äh, vankka äh, kun on kyse EUn talouden seurannasta. Komissio pitää tätä kertomusta mahdollisuutena parantaa edelleen MIPn täytäntöönpanoa. Ja niin kuin jo totesin, olemme hyväksyneet suurimman osan tuomioistuimen suosituksista. Suuri osa suosituksista liittyy siihen, että äh, parannetaan juuri niitä seikkoja, joita komissio on jo parantanutkin. Eli haluamme parantaa sitä yhteyttä, joka vallitsee toisaalta maakohtaisten suositusten ja toisaalta epätasapainon välillä. Tässä on saatu aikaan edistystä äh, ja edelleenkin teemme työtä suositusten mukaisesti ja hyväksymme myös suosituksen, joka liittyy epätasapainon korjaamiseen käytetyn finanssipolitiikan toteuttamisen suhteen. Olemme ottaneet tämän paremmin huomioon viime vuosien aikana. Ja on myös kiinnitetty huomiota euroalueen epätasapainoon entistä enemmän. Tämäkin on hyödyllinen seikka ja komissio on käynnistänyt seurannan tarkastelun viime vuosien aikana myös tältä osin. Joissakin suosituksissa halutaan varmistaa hyvä analyysi. MIPtä tuetaan hyvällä analyysellä, aivan niin kuin tuomioistuinkin korosti, ja tämä tunnustetaan myös kertomuksen yhteenvedossa. Luonnollisesti parannuksiin tulee pyrkiä silloin, kun se on mahdollista ja tarpeellista. Tuomioistuin on nostanut esille parannusmahdollisuuksia, näistä olemme kiitollisia. Tuomioistuin totesi, että myös viestintää ja näkyvyyttä MIP-välineen suhteen tulee parantaa. Olemme samaa mieltä siitä, että avoin viestintä MIP-päätösten ja suositusten suhteen on tärkeää onnistuneen täytäntöönpanon suhteen. Lopuksi haluaisin kommentoida niitä alasuosituksia, joita emme hyväksyneet. Kyse on suosituksesta kodifioida kriteerit silloin, kun luokittelemme epätasapainoa ja myös kodifiointi kriteerien osalta silloin, kun ei avata liiallisen epätasapainon menettelyä. Kommentoisin näitä suosituksia muutamalla sanalla. Käytän tähän hieman aikaa, koska on tärkeää ymmärtää kokonaiskuva. MIP on hyvin laaja soveltamisalaltaan, koska makrotalouden epätasapainohan on hyvin monimutkainen ilmiö ja se voi nostaa esille useissa eri muodoissa eri olosuhteissa, tietyinä ajanjaksoina ja tietyissä jäsenvaltioissa. Näin ollen vaaditaan joustavaa arviointipuitteistoa. Yksinkertaiset säännöt eivät voi huomioida tätä monimutkaisuutta. Ja tässä mielessä haluaisin varoittaa tekemästä äh, ikään kuin johtopäätöksiä, jotka voivat olla harhaanjohtavia. MIP-seuranta tarvitsee riittävästi tilaa myös äh, talouspolitiikan arvioille. Kyse ei ole pelkästään numerisista päätöksistä, joita tehdään esimerkiksi ja kasvu- ja vakaussopimuksen yhteydessä. Haluaisin tätä korostaa, koska myös yhteislainsäätäjät ovat tämän tunnustaneet parlamentti näistä toisena luonnollisesti silloin, kun MIPtä otettiin käyttöön. Toinen kommenttini liittyy kodifioitien kriteereiden käytäntöön ottaen silloin, kun luokitellaan makrotalouden tai kun luokitellaan epätasapainoa. Emme katso, että tämä olisi asetuksen hengen mukaista. Jos asetukseen perehtyy, niin havaitsee, että siinä ei kodifioida epätasapainon luonnetta tai liiallista epätasapainoa, vaan velvoittaa ottamaan huomioon pitkän luettelon seikkoja, jotka pyrkivät siihen, että terveen talouspolitiikan pohjalta tietyt seikat otetaan huomioon. Tämä oli siis asetuksen henki, johon haluan kiinnittää myös teidän huomionne. Ja kolmas seikka, joka liittyy näihin suosituksiin, joita emme hyväksyneet, on liiallisen epätasapainon menettelyn käynnistäminen, kun komissio havaitsee liiallista epätasapainoa. Meidän mielestämme tämä ei tapahdu automaattisesti. Lainsäädännössä tämä on yhtenä mahdollisuutena mukana, jota komissio voi käyttää hyödyksi. En lähde nyt pitkällisesti perustelemaan perussopimusta ja asetusta ja asetuksen ja perussopimuksen välisiä suhteita. Viittaisin vain siihen perusteluun, jonka vastauksessamme annoimme eh, vasta kysymykseen numero kolme, jossa selitämme, minkä takia meidän mielestämme komissiolla on oikeus käynnistää tämä menettely ja olla myös käynnistämättä menettelyä oman harkintansa perusteella. Eli 121 artiklan kohta 4 liittyy tähän perusteluna. Kun MIP otettiin käyttöön ja laadittiin liiallisen epätasapainon äh, menettely ei silloin tullut käynnistetyksi ja tälle oli perusteet. Haluaisin korostaa sitä, että liiallisen epätasapainon maassa on paljon tiukempi seuranta ja arviointi. Ja näin on edelleenkin ollut, kun perehdymme täytäntöönpanoon. MIP on osoittautunut vaikuttavaksi jäsenvaltioissa, kun haluamme saada aikaiseksi poliittisia toimia. Tämä on hyvin tärkeä seikka, jota ei tule tässä keskustelussa unohtaa. Puheenjohtaja, lopuksi mainitsisin myös jäsenvaltioiden näkemykset. Nehän ovat maakohtaisista suosituksissa ja niiden täytäntöönpanosta viime kädessä vastuussa. Tutkimuksessa jäsenvaltiot, jotka siis ottavat vastaan näitä MIP-ohjeistuksia, ovat suhtautuneet suosituksiin varsin myönteisesti. Suurin osa jäsenvaltioista koki, että MIPllä on ollut vaikutusta poliittiseen keskusteluun kyseisessä maassa. Ja komission näkemyksistä oli tullut tärkeämpiä. Kaiken kaikkiaan 74 prosenttia katsoi, että nämä ovat olleet hyvin tai jossain määrin merkittäviä. Haluan kiittää tuomioistuinta kertomuksesta, suosituksista ja rakentavasta panoksesta MIPn täytäntöönpanon osalta. Kiitos. Kiitos oli sovittu, että lyhyt esittely kestää korkeintaan 10 tai 15 minuuttia. Nyt meille tuli melkoisia aikapaineita. Saattaa, että jotkut esitysitän kohdat jäävät pois. Nyt sitten erityiskertomus, joka koskee Jaspers-ohjelmaa. Tiintarkastustoimistumasta on paikalla sen jäsen. Oskar Herriks. Mutta lyhyt esittely, niin me olimme sopineet lyhyestä esittelystä vai? Sekä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät äh, naiset ja herrat. Minä pyrin, toden, pyrin todellakin puhumaan hyvin lyhyesti. Komissio ja investointipankki herättivät Jaspers-ohjelman henkiin 2007 tarkoituksena oli, että jäsenmatka liittoutuvan 2004 tai myöhemmin saisivat toteutettua suuren luokan hankkeita. Tähän tarvittiin merkittävän paljon tukea. Kyse on taloudelliselta kannalta erittäin merkittävästä hankkeesta. 2006-2016 vuosina Jaspersin avulla toteutettiin yli 700 suuren luokan hanketta. Ja kun tarkastellaan rahoitusta, se on erittäin merkittävä siksi, että investointi, investoitu yhteissumma Jaspersin ja komission tuella suurten luokan hankkeen yhteydessä on yhteensä 78 miljardin euron luokkaa. Euroopan unioni vastasi tästä yhteensä 46 miljardista eurosta rahoitusta. Investointipankin ka- puolella Jaspers lainat ovat yhteensä yli 10 miljardia euroa 2007 2013 ohjelmakaudella ja samalla 10 miljardin taso se tulee olemaan myöskin jatkokaudella. Mitä tulee Jaspersin rakenteeseen ja suunnitteluun, siitä voidaan todeta, että pääsinen tehtäviä Jaspersin yhteydessä silloin kun on kyse hankkeesta ja eri toimijoista, niin näitä on selkeästi määritelty. Nyt on parantamisen varaa. Työnjako esimerkiksi komission Jaspersin ja EIPn välillä ei ole selkeä, siksi katsomme, että kauden 2007-2013 määrätyn Jaspersin jatko on sellainen, että se ei ole täysin toteutettavissa samalla tavalla kuin aiemmin. Jaspersin rahoitus on riittävän hyvin kohdennettua. Mitään painopistealueita ei ollut jäsenvaltioiden tasolla määritelty. Oli olemassa suuri riski, että puolettomuuden, riippumattomuuden suhteen oli ongelmia ohjelmasuunnittelussa 2017-2020 tehtiin uusia, uuden tyyppisiä laatuarvioita. Tientaustuomioistuin on tehnyt suosituksia keskustelun jälkeen, jota käytiin komission kanssa. Nyt haluttiin strategista suunnittelua vahvistaa Jaspersin kohdalla. Lisäksi haluttiin määritellä virstanpylvät ja kriteerit, jotka vastaavat sen, että Jaspers voidaan pikkuhiljaa lakkauttaa sitten, kun sen pääset tavoitteet ovat toteutuneet. Mitä tulee vaikutuksiin, joita suurilla hankkeilla on ollut, niiden yhteydessä on havaittu, että Jaspers johti siihen, että nopeammin saatiin lupamenettelyt kuntoon ja prosessit nopeammin liikkeelle. Kaiken kaikkien Jaspersin vaikutukset olivat sellaisia, että hankkeiden laatu parani ja myöskin suunnitellut kustannukset vähenivät. Mutta tuskin lainkaan nähtiin vaikutusta, kun tarkasteltiin Jaspersin toimia hyötyjä toteuttamisvaiheessa. Jaspersillä ei ollut vaikutusta esimerkiksi EU-varojen käytön osalta, koska viiveitä syntyi, viiveitä ei syntyi edenkin hankkeiden yhteydessä. Mitä hallintokapasiteettiin jäsenvaltioiden puolelta tulee, Jaspersin tuki ei tässä paljonkaan auttanut. Sen vuoksi suosituksena on, että komission pitäisi kehitysvaiheessa Jaspersia soveltaa hankkeen alkuvaiheessa ja myöskin myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi suurten, suuren hankkeisiin pitäisi keskittyä, koska siellä vaikutukset ovat suurempia. Tärkeää tässä on muistaa se rooli ja tapa ja intensiteetti, jolla Jaspers auttaa jäsenvaltioiden ja parantaa jäsenvaltioiden kapasiteettia, houkutella myöskin muita toimijoita mukaan. Silloin Jaspersin tukeuttaminen vähenee. Erityisesti mitä tulee valvontaan ja arviointiin, Siin, siitä pitäisi painottaa tilintarkastustuomioistuin viittasi puutteisiin, jotka liittyivät Fast Jaspersin toteuttamiseen jonkunnäköinen suunnitelmasta, vaalivalvonnasta tai jälkikäteisarvioista suunnitteluvaiheessa oli aivan liian optimistisia ennusteita, kun mitä tuli otettavassa olevien suuriin hankkeisiin ja 2014-2016 vuosina oli työntekijöiden määrässä nähty ensin merkittävää kasvua ja sitten kun hankkeet saatiin solmittua, niin silloin henkilöstömäärät vähenevät tehokkuudessa ja Jaspersin vaikutusten arvioinnissa oli myöskin puutteita, ei ota tar- tarkkaa luotettavaa tietoa asbestin vaikutuksesta ja kustannuksista, joita aiheutuvat asbestista. Investointipankki ei ollut valmis kustannuksista antamaan tietoa Jaspers-osastolta. Tientarvostoimijan siksi ei pystynyt tekemään kunnollista arviota eikä pystynyt arvioimaan sitä, onko investointipankin panos Jaspersin kautta tuonut niitä hyötyjä, joita EIPn normaalilla lainananto toiminnalla on. Onko Jaspersilla ollut täydentävä rooli? Sitten vielä suosituksista. Toi, nyt on toivottavaa, että luodaan kaiken kattava aukoton arviointijärjestelmä, jonka kautta tarkastellaan, onko Jaspersin tavoitteisiin päästy. Lisäksi Jaspersin tehokkuutta ja vaikuttavuutta pitäisi optimoida ja myöskin Jaspers tuen todelliset kustannukset ja myöskin tulokset ja vaikuttavuus pitäisi saada sellaiselle tasolle, että tiedot olisivat vertauskelpoisia. Olemme tehneet 12 suositusta. Komissio hyväksyy Yhdeksän suositus kokonaan ja kolme osittain, joten komissio tukee hyvin pitkälti meidänkin johtopäätöksiämme. Kiitoksia. Nyt vaikuttaa siltä, että EP on yleensä erittäin yhteistyöhaluinen, mutta sitten kun tulee jotain mielenkiintoista esiin, sitten yhteistyöhalu sitten tyssää siihen. Edustaja Vaughan. Kiitoksia, Jaspers oli. Kuulut, Jasp, Jasper Sieremiä, niin jos, jos nimi alkaa jillä, niin on hyvä mahdollista, että joku EU-termi tulee nimetään sinun mukasi. Niin, niin kuin kuulemme tuomioistuimesta, itse kertomus on varsin kriittinen Jaspersin suhteen. Sillä on, se on vaikuttanut rajoitulla tavalla, sen tehokkuus on, on, ei ollut kovin hyvä ja siitä pitäisi pikkuhiljaa luopua. Palaan tähän kohta. Tietysti tuomioistuin löysi kyllä myönteisiäkin kohtia joitakin. Se uskoo, että Jaspers se pitä, pitä, hyväksytään nopeasti projektit ja se vaikuttaa myönteisesti hankkeisiin, hankkeiden, hankkeiden laatuun. Ja komissio kirjallisessa vastineessa myös toteaa, että on, on parannettu hank- projektikykyä jäsenvaltiossa. Tämä oli paljon, todella positiivista, mutta kaiken kaikkiaan siis tuomioistuin suhtautuu varsin kielteisesti tähän. Tämän takia halusin puuttua joihinkin kysymyksiin, joihin komissio ehkä voisi vastata. Ehkä komissio voisi kommentoida jotakin suosituksia, joita kuulimme tilintarkastustuomioistuimelta. tuomioistuimelta komissio kuulemma kuitenkin hyväksyy niistä suurimman osan. Sillä on jotakin varaumia, ehkä komissio voisi tätä kommentoida. Yksi huoli, jonka lisäsin näihin suosituksiin, oli se, että pikkuhiljaa luovuttaisiin Jaspersista. Mielestäni tuomioistuimen näkemys oli se, että sitten kun joku jäsenvaltio on saanut Jaspers-apua, kerran tai pari, niin sitten ehkä se, sitä pitäisi luopua asteittain. Toisin sanoen niiden pitäisi silloin pystyä valmistelemaan hankkeensa itse. Tunnen vain tässä hiukan huolta, että voisi olla virhe näin toimia. Eli jostakin muuta tilalla ehkä pitäisi panna enemmän varoja tekniseen apuun rakennerahastoista. Tietysti tämä ehkä vähentää rakennerahastojen varoja. Ehkä komissio voisi tätäkin kommentoida, mikä on heidän näkemyksensä tällaista suosituksesta. Pikkuhiljaa luovutaan Jaspersista ja ovatko sitä mieltä, että jos ne on mahdollista, niin mikä sitten tulisi vasta, äh, korvaamaan Jaspersia? Komission pääosaston edustaja, olkaa hyvä. Um, thank you, thank you, DJ, and thank you also the... Kiitos. Kiitos myös tuomioistuimen jäsenelle, joka esitteli aiheen. Sanoisin muutaman sanan yleisesti tästä tilintarkastuksesta. Ensinnäkin pidämme tervetulleena kertomusta Haluaisin korostaa myös sitä erinomaista yhteistyösuhdetta, joka tilintarkastuksen aikana on vallinnut. Alkuun mainitsisin hieman kontekstista, kun puhumme vaiheittaisesta luopumisesta, niin saman tapaan pitää puhua myös vaiheittaisesta käyttöönotosta yli kymmenen vuotta sitten. Kyse oli toimesta, jolla haluttiin tarttua siihen mm, ennen kuulumattoman tehtävään, kun 2004-2007 jäsenvaltiot saivat huomattavia varoja infrastruktuurihankkeisiin liittymistä valmistelevana kautena havaitsimme, että on tarpeen varmistaa eh, hankkeiden laatu ja joskus hallinnollinen kapasiteetti ei ollut tarvittavalla tasolla. Komissiollekin oli mahdollista sitten tarkastella näitä hankkeita uudelleen. Yli 500 hanketta kaudella tarkasteltiin ja Jaspersista annettiin apua noin 75 miljardin verran keskeisillä aloilla. Annettiin tukea myös hallintokapasiteetin luomiseen ja 500 hanketta oli aluksi kyseessä. Ja, ja sitten loppujen lopuksi lähestulkoon 600 hankkeelle Jaspers on tukea antanut. Kyse on siis teknisestä avusta. Ennen kaikkea komissio pitää tätä yhtenä kaikista onnistuneimmista teknisen tuen hankkeista Euroopan komissiossa. Korostaisin myös sitä, että toimimme kumppaneina Euroopan investointipankin kanssa – Silloin kun Jaspers otettiin käyttöön, otimme täysin huomioon investointipankin kokemukset tämän tyyppisistä hankkeista. Pelkästään DG Regio ei tätä työtä tee, vaan meillä on myös Near Move ja äh, liittymistä valmisteleva pääosasto, jotka hankkeesta vastaavat. Tuomioistuin suhtautui myönteisesti hankkeiden toteuttamisen laatu on siis parantunut. Haluaisimme korostaa sitä, että otanta oli 20 hanketta. Ja kun kustannusleikkauksia on voitu laskea, niin olemme havainneet, että 120 miljoonaa on onnistuttu vähentämään kustannuksia. 3 prosenttia Jaspers-hankkeissa. Eli yleiskustannuksia on voitu siis leikata. on tärkeää muistaa, että Jaspers on mahdollistanut myös sen, joka näkyy nyt myös tilastoista, että olemme voineet 85 päivässä keskimäärin hyväksyä näitä tärkeitä hankkeita. Tuomioistuin toteaa, että Jaspers tarkastetut hankkeet olivat myös vähemmän virhealttiita. Kolme suositusta on sellaista, että voimme hyväksyä ne vain osittain. Suurimman osan suosituksista komissio hyväksyy. Ymmärrämme, että meidän tulee tehostaa seurantaa ja strategista tavoitteen asettelua tulee parantaa kun kyse on näistä kolmesta osittain hyväksytystä suosituksesta, niin yksi niistähän on tekninen ja se liittyy siihen, milloin Jaspers tulisi ottaa käyttöön. Olemme samaa mieltä siitä, että se tulee ottaa käyttöön hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta emme edellytä sitä, että jäsenvaltioiden tulisi eh, pääs eh, tehdä. Toki käytännössä näin usein tapahtuu. Sitten kun kyse on työjärjestelyistä, tässäkin olemme osittain hyväksyneet suosituksen. Meillä on yksityiskohtaisia työjärjestelyohjeita. Emme haluaisi mennä tämän pidemmälle, mutta toki tällainen työskentelysuhde täytyy määritellä. On esimerkiksi perehdyttävä investointipankin kanssa tehtyihin järjestelyihin sopimusten näkökulmasta. Yksi suositus, johon olemme todella tarttuneet ja toimineet, ja se mainittiin tässäkin keskustelussa, on riippumaton laadunarviointi. Nämä ovat Jaspersin keskeisiä tekijöitä. Kyse on riippumattomuudesta. Olemme jo toimineet omissa keskusteluissamme investointipankin kanssa. Eli yksi suosituksista on nyt jo toteutusvaiheessa. Sitten meillä on investointipankin kanssa työryhmä, jossa ryhdymme toteuttamaan näitä suosituksia nopealla aikataululla investointipankin seuraavassa kokouksessa äh, työ käynnistyy. Perehdymme siihen, mitä tulee vielä tehdä ennen varsinaista toteutusvaihetta. Jaspers on nyt 10-12-vuotias. Sitä ei koskaan suunniteltu pysyväksi instituutioksi. Tätä on syytä korostaa. Nyt emme halua sitoutua siihen, milloin Jaspersista luovutaan. Pitää ymmärtää, että Jaspers auttaa komissiota kaudella 14.20, kun suuria hankkeita tarkastellaan. Kyse ei ole pelkästään neuvonantovaiheesta, vaan aina vuoteen 2022 saakka ehdotuksia voidaan esittää. Eli tämä aikataulutus täytyy ottaa huomioon myös Jaspersista luopumisessa. Tässä lyhyt yhteenveto reaktiona tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin. Jaspers vielä kerran on todella auttanut meitä nostamaan esille keskeisiä strategisia tavoitteita ja kenties tähän voidaan vielä myöhemminkin palata. Kiitos. Kiitoksia. Tämä kohta on nyt loppuun käsitelty. Näiden piti olla ihan vain lyhyitä esittelyitä tilintarkastustuomioistuimen puolelta. Meidän täytyy vielä valmistella Kreikan matkaamme vihreällä viikolla, eikä Suomesta sanottuna viihtoma viikolla. Meidän täytyy valmistaa kokousta taikka virkamatkaa. Jotkut tärkeät puhujat joutuvat pian poistumaan täältä matkalle lähteen mukaan. Viisi henkilöä toistaiseksi, mikäli joku muu henkilö vielä haluaa ilmoittautua, niin hyvä niin, koska näin tärkeästä aiheesta ja tärkeästä maasta, kun on kyse, antaa niin paljon rahaa, meidän pitäisi olla täysimääräisenä valtuuskuntamatkana paikalla 118 rakennerahastohankkeet ja prioriteetit ovat kyseessä syyskuussa 2017 vierailemme joit tutustumme joihinkin hankkeisiin. Tällä kertaa aiemmin keskustella näistä hankkeista Ateenassa viranomaisten kanssa ja keskustella siitä, miten hankkeet edistynyt. Sen lisäksi me Lesbos, les, viittaamme myöskin Lesboksen tilanteeseen ja maahanmuuttorahastoon. Yksi päivä on määrä viettää Lesboksella. Sekin on erilaisia hankkeita. Ja myöskin pakolaisleirillä vierailemme tarkastelemassa, miten pakolaisia käsitellään järjestökeskuksessa. Nyt toivon, että Herra Mochi, nyt saa puhua ja kertokaa meille, mitä meillä on odotettavissa tämän matkan aikana. Mitä me, mikä meitä sillä odottaa? Yeah, members, thank you very much. Um, just a... Kiitos. Ehkä muutama sana. Ensinnäkin, jos käännämme aikaa taaksepäin, tarkastelemme Kreikan tilannetta ennen tämän hetkistä maahanmuuttokriisiä ja tilan, vertaamme tilannetta tähän päivään, paljon saatu aikaan, jos ajatellaan vuotta 2015, silloin Kreikassa olisi minkälaisia, oli tuskin minkälaisia vastaanottopaikkoja, noin 2000 paikkaa kansallisesti. Tilanne oli todella kurja ja kapasiteetti seurata äh, tilannetta ja käsitellä hakemuksia on todella rajallista. Paljon on sitten saatu aikaan. Tilanne on silti vieläkin huolimatta EUn ja Turkin julkaisut, jotka muutti tilannetta 97 prosentin vähennys verrattuna viime vuoden lukuihin ja verrattuna vuoteen 2015, mutta olemme nähneet varsin huomattavia ponnisteluita viranomaisilta Kreikassa. Rakenteellisia uudistuksia on tehty, jotta saadaan aikaan toimivampi turvapaikkajärjestelmä. Joitakin avain asioita on voitu nähdä. Esimerkiksi Lesbos-saarella on yksi esimerkki operatiivisesta hotspotista, jossa kootaan yhteen kansalliset viranomaiset, pää EU-virastot, jota kautta voidaan varmistaa tehokkaampi ulkorajojen hallinta. Siellä on rekisteri sormenjäljistä, se on lähes sataprosenttisesti toimiva. Sitten Kreikan mantereella Vastaanottokapasiteetti on lisääntynyt. Tällä hetkellä rahoitamme noin 50 000 paikkaa. Saarilla myös on tukirakenteita saatu aikaan. Tilanne on vieläkin haastava. Tämän kyllä panette merkille, kun vierailette Arean saa leirillä. Siellä on, se on liian ruuhkainen. Yksi syistä tähän, huolimatta Turkin eu lausunnosta, asia on edelleenkin niin, että ei Syyriassa ei ole palautettu, elävät halua sitten luopua hakemuksesta ja palaavat. Vieläkin on paljon painetta saarilla ja tämä näkyy kyllä hyvin, kun siellä vierailee. Ja on vahinko, että teillä on hiukan enemmän aikaa, koska olisitte voineet vierailla myös Lesbosaarille. Jos olisi joku lisätunti, niin ehdottaisin, että käyttäisitte tätä ja sitten Karitapen kunnallisleirillä Onkaan suuri ero näin kahden välillä Morea. Siellä sitä rahoitetaan kansallisesta Kreikan ohjelmasta, joka tukee näitä toimia. Karatapi on leiri, jota itse olemme rahoittaneet hätäapujärjestelmän kautta ja tehneet suoraan työtä YK kanssa. Olemme myös nähneet selvästi viime päivinä, ja tämä varmasti on teille kiinnostava asia. Näette todellakin paikan päällä. Viime päivinä nimittäin on tullut yhä enemmän ihmisiä Les Boksen saarelle. Siellä pääkapasiteetti on 5000 paikkaa, mutta nyt ollaan lähellä 7000 ihmistä saarilla, saarella tällä hetkellä, joten tämä kyllä saa väestön ja viranomaiset ison paineen alle. Ja pitää myös korostaa, että suurin osa rahoitusta on sellaista, että sitä hallinnoidaan keskitellä tavalla Kreikan hallituksen toimesta ja hitaan alun jälkeen, olemme tästä keskustelleet aikaisemmissa me siis hitaan alun jälkeen sanoisin, että aika huomattava edistystä Kreikan viranomaiset ovat toteuttaneet viime vuoden aikana, ovat parantaneet kykyään käyttää varoja, ottaa niitä käyttöön, näette Moreassa, siellä on myös tehty paljon tänä vuonna, jotta oltaisiin paremmin, paremmin valmiita talvi tilanteeseen. Vieläkään ei olla ihan siellä, missä pitäisi olla, mutta tilanne on kuitenkin paljon parempi kuin vielä vuosi sitten. Tulette myös näkemään, että erityisesti pyritään auttamaan kaikkein haavoittuvaisempia rahoituksellamme. Esimerkiksi Moreassa kehottaisin, että kävisi tällaisella <clears throat> turva-alueella, jossa on näitä alaikäisiä ilman vanhempaa. On pyritty löytämään kunnollinen majoitus 70 tällaiselle nuorelle. Mitä tulee kokonaisrahoitukseen, muutamia päälukuja, huomattavaa rahoitusta on otettu käyttöön kansallisissa ohjelmissa. Nyt on noin 600 miljoonaa euroa mm, kansallisesta ohjelmasta ja mm, muualta. Sitten tämän lisäksi 385 miljoonaa euroa hätäavustuksena. Tällä on rahoitettu hotellipaikkoja Tätä on toteutettu viime aikoina talven takia ja sitten muut kuin elintarviketarpeet, tällainen käteisavustus, tämä on esimerkiksi Turkissa nähneet vierailessa leireillä. Sitten muut asiat, ehkä tulette näkemään, että on pyytty parantamaan lääkintäpalveluita, tulkinta, tul, tulkkauspalveluita. Tällä hetkellä ikävä kyllä se on keskeytetty, koska tässä on ollut ongelmia rahoituksen kanssa. On vaikea löytää tarvittavaa rahoitusta kansallisilta viranomaisilta tätä palveluita varten. Tässä, tässä on tarvittu erityisesti hätäavustusta sen lisäksi, mitä rakenteita Kreikassa on, käytössä. olemme täydentäneet tätä tavallaan teknisellä avulla ja muulla. Esimerkiksi Lesboksella on komission edustaja, joka voi selittää, mitä hän siellä tekee. Pal- pyritään vain helpottamaan ongelmissa, joita kansa- paikassa viranomaisilla on, ja pyritään saamaan myös vuoropuhelu toimimaan paremmin kuin muuten olisi tilanne. Siis vieläkin on paljon työtä jäljellä, se on ihan kiistaton fakta, mutta silti olen sitä mieltä, että aika huomattaviin ponnisteluihin Kreikassa on viimeisen vuoden aikana varsinkin ryhdytty. Meidän suurin haaste ei ole niinkään, raho- niinkään rahoituksen taso, vaan varmistaa, että kaikki EU-rahoitus, joka on saatavilla, tehokkaasti myös otetaan käyttöön ja käytetään. Ja tämä on haasteemme. Yksi asia, minkä teimme viime vuoden lopulla, oli varsin monimutkainen rahoitusohjelmointi, jossa pyrittiin saamaan selkeyttä sen tyyppisiin mihin palveluihin rahoitusta on käytetty, onko sitten kansastohjelmista tai joistakin oheistoimista, joita me voimme tarjota hätäjärjestelmämme kautta. Tämä ei aina ole helppoa. Kansalaisjärjestöt joskus haluaisivat saada suoran rahoituksen komissiolta, se olisi niille helpompaa, mutta tämä ei välttämättä tarjoa tällaisia kestäviä ratkaisuja, joihin me pyrimme keski- ja pitkällä aikavälillä. Pitää löytää tässä oikea tasapaino kahden asian välillä. Saatte varmasti hiukan nyt kuvaa tilanteesta. Me tulemme täydentämään tätä vielä muutamilla faktapitoisilla teksteillä. Kollegani Miltsut on siellä tukemassa teitä ja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Toivotamme hyvää onnistunutta matkaa. Kiitos. Fact sheets very much appreciated. Dankeschön. Wir haben uns mit Kiitos arvosta, mitä te tietoa hyvin paljon. Pakolaisrahaston osalta on käsitelty asia Libanonin Turkin osalta, mutta nyt meidän täytyy valmistautua tutustumaan Kreikan pakolaisjärjestelmiin. Kiitoksia tästä tiedosta, kiitos valmisteluista. Maatalousalan rahoituspuoli ja rakennerahasto kysymykset yhdistetään askarrutat näitä aina Kreikan yhteydessä entäs pitkään ei ole saatu maatalouspääosastokin tämän paikalle. Siksi me, meillä ei ole tästä tietoa siitä, mitä maatalouspuolella tapahtuu Kreikassa. Hienoa, että olette täällä tänään. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, olemme toimittaneet teille jo tietoa. Kysyitte, miten yhteisen maatalouspolitiikan varat maksatetaan, mikä tilanne on. Ja kun on vuosikertomuksessa 2016 katsottu maatalousosaston menoja, pitää paikkansa, että virhetaso oli aika korkea, 3,87 prosenttia, mutta havaitsette myös toimittamistamme tiedoista, että kolme syytä oikeastaan löytyi, viisi kaiken kaikkiaan. Yksi tuli tilintarkastustuomioistuimesta, kaksi on jo saatettu päätökseen. Yksi seikka liittyy varhaiseläköitymiseen ja siihen, että ei ollut mitään maksamattomia eriä enää. Eli vaikkakin virhetaso oli varsin korkea vuosikertomuksessa, niin kolme viidestä tapauksesta on saatu päätökseen. Niin kuin tiedätte, kun jäsenvaltioiden kanssa on vielä avoin menettely, niin odottelemme yksityiskohtaisia tietoja jäsenvaltioilta. Ensimmäinen pilarin suorat maksut. Kreikan järjestelmä on huomattavasti parannettu, sillä siellä on tehty kaksi vuotta sitten toimintaohjelma, jotta palsta viljelyala identifiointijärjestelmää on voitu päivittää ja mitkä ovat sellaisia viljelyaloja, joille ei enää tukea myönnetä. Tilintarkastustuomioistuin vuosikertomuksessaan 2015 tämän totesi. Sitten on hiljan todettu, että henkilökunta ei ole riittävästi. Ei ole niinkään helppoa pitää tätä järjestelmää ajan tasalla, jos henkilökuntaa ei ole riittävästi. Kenties haluatte heidän kanssaan tästä keskustella. Ja sitten markkinatoimien suhteen on tiettyjä varauksia. Toinen liittyy tuottajajärjestöihin ja toinen markkinointiin. Toimintaohjelmakin meillä on käynnissä hedelmien ja vihannesten edistämisen alalla – Edelleen on tiettyjä kysymyksiä, mutta tilanne on kyllä huomattavasti parantunut. Ja tämän varmaankin sitten voitte havaita, havaita vierailullanne. Ja, also, der wievielte Aktionsplan ist das jetzt? Entä sitten äh, toimintasuunnitelma Kreikan osalta? Toimintaohjelma on saatu valmiiksi ja päivitys tähän viljelypalstajärjestelmään, identifiointijärjestelmään niin ikään on toteutettu. Eli katsoimme, että tämä toimintaohjelma on saatu päätökseen. Identifiointijärjestelmä, palstankohdistusjärjestelmää täytyy päivittää aina joka toinen vuosi. Ja nyt kaksi ja puoli vuotta sitten toimintaohjelma siis laadittiin. Täytyy varmistaa, että henkilökunta on riittävästi, jotta tämä päivitys sitten onnistuu. Muutoin katsoimme, että täytäntö, täytäntöpano on hoidettu. Ja näin myös mm, tuomioistuin tuo, on todennut vuoden 2015 kertomuksessa. Voinko vielä kysyä henkilöstöleikkauksista Kreikan hallinnossa? Onko tämä vaikuttanut maatalouteen ja maatalousalan rahoitukseen? Millä tavalla minun on sanottu, että 5000 ihmistä tarvittaisiin. Voitteko tätä kommentoida vielä lyhyesti? Um, as it is... Kyse on jaetusta hallinnosta. Tietystikin maksatusviranomaisen henkilöstö on Kreikan viranomaisten vastuulla. Voin vain sanoa, että olemme olleet huolissamme siitä, että ongelmia on ollut silloin, kun päästön tunnistusjärjestelmä tasaistetaan ja ei ole riittävästi henkilöstöä. Tällä väliin tietystikin, kuten te tiedätte, kaikkia Kreikan ministeriöitä on kohdannut sama henkilöstöpulla. Tämä on asioita pidämme silmällä. Tietystikin kyse on sertifiointielimestä, joka tarkastelee akkreditointikriteereitä ja arvioineita. Ja sitten kun te olette helmikuussa Kreikassa vuonna 2017 tilin tarkastuksen tulokset pitäisi nähdä ja myöskin silloin voidaan keskustella agrointikriteereistä myöskin henkilökysymystä tuon matkan aikana. En voi sanoa enempää ennen kuin olen saanut tietoa sertifiointilimiltä, mutta me valvomme tilannetta jatkuvalla syötöllä. Gibt es irgendeine Frage, von der Sie wollen, dass wir sie dort... Mitä te haluaisitte meidän sanovan tuolla? Mikäli yhden lauseen voisitte valita, mitä sanomme tuolla Kreikan matkalla? Jatkavia tarkoituksia on jatkuvasti yhteydessä viranomaisiin siellä. Samoin maaseudun kehitysviranomaisten kanssa olemme yhteistyössä. Ehkä olisi... Voisitte kysyä ihan samaa, mitä minulta juuri äsken. Onko tämä va- vaikuttaako tämä henkilöstötilanne maksatusvirastoihin? Kiitoksia. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä, mitä nyt oikeastaan sanoisin näin aluksi? Tämä on suorastaan naurattavaa, melkein jopa. Pyydän anteeksi, minä puhun digitaalisista rekistereistä. Olen itse käynyt Kreikassa usean otteeseen vuonna 2015 muun muassa. En usko, että tämä rekisteröintijärjestelmä on valmis. And we will hear the Hetkinen, kuulemme ensin pääosaston edustaja komission puolelta. Minä luulen, että teillä olisi ollut kysymys komissiolle. Niin, rakennerahastoista. Niin, mutta me emme vielä siirtyneet rakennerahastoihin siitä nyt kenkäpodista. Mutta niin osalta on olemassa ongelma että Tessalonikissa, kun kävin siellä puoli vuotta sitten, näin kuinka otan tämän asian työstämisen. Työn vielä kesken. Mitään uutta ei ole tällä välin saatu aikaan. He ovat siellä esimerkiksi ilman vettä. Kuulin Kreikan puolelta, että ongelma ratkaistaisiin vuoden sisällä. Onko tämä pääasiallinen tärkeä reitti edelleenkin aukaisematta? Entä sitten tulkit? Olemme saaneet tietoa Frontexin työntekijöiltä ja EASON työntekijöiltä, he eivät ole virkamiehiä tietystikään, mutta he kertovat meille, että virastot, joita käytetään tulkkausta ja käännöksiä varten, maksavat kuusi kertaa enemmän kuin mikäli palkkaisimme ihmisiä Lesbokselta tai paikan päältä. Tämä on se ongelma, että Euroopan unionin käyttää tiettyjä toimistoja käännöksiä varten erityiskielten kohdalla. Hyvin paljon on esitetty kritiikkiä jo vuonna 2015 asiasta, eikä kukaan ole muuttanut asiassa mitään. Tämä on edelleenkin tämä sopimusongelma olemassa. Tämä on meille erittäin kiistanainen kysymys. Minun täytyy tutustua tähän asiaan, mutta mielelläni antaisin komission edustajalle puheenvuoron. Me edelleenkin puhumme E25 moottoritiestä Se on suorastaan katastrofi niin ikään rekisteröintikysymys, asuntojen rekisteröintikysymys ja ympäristöhanke. Kuulisimme myöskin teiltä vielä lisää rakennerahastohankkeista, joihin tutustumme Lesboksen saarella. Päivän aikana voimme hieman painottaa ohjelmaa sinne tai tänne, niin toivottavasti tämä ei tee ihmetä. Mutta olkaa nyt hyvä, voitte puhua tässä välissä. Uh, members, uh... Kiitos ensinnäkin. Haluaisin kiittää teitä ja puheenjohtajaa teidän jatkuvasta sitoumuksestanne tässä asiassa. Aina ei ole ollut helppoa, mutta mielestäni olemme pikkuhiljaa nähneet, että tuloksia tulee ja se on tärkeää niin kuin olemme osoittaneet aikaisemmissa kertomuksissa, joista olemme keskustelleet kanssa nämä seitsemän hanketta, joista te keskustelette, joilla te vierailette, ovat näitä prioriteettihankkeita. yksi oli sellaiset, jotka saivat rahoitusta 2013. Siinä oli tuhansia projekteja mukana ja asiakirjojen puolelta olemme välittäneet teille asiakirja näistä hankkeista, joissa vierailette. Olemme pitkälti tyytyväisiä tuloksiin. Otamme huomioon ohjelmien kehityksen. Nyt on jo varsin pitkälti vietty loppuun, mikä todettiin aiemmin koskien näitä kymmentä ja myös 181 hankkeita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki hankkeet tässä vaiheessa on viety loppuun. On hankkeita, jotka, joita edelleen viedään loppuun joko sen takia, että ne on viety loppuun kansallisin varoin tai koska ne, ne saavat nyt varoja 2014-2020 2020 kaudelta, mitä tulee erityisesti E65 saimme myönteisen vastauksen viime vuoden lopulta, että olennainen osuus, jota on yhteisrahoitettu vuonna 2017, on avattu liikenteelle. Tämä on vetynyt loppuun, se on käytössä tämä osuus. Ja minun yksikköni vieraili tällä Karla-hankkeella, josta keskustelette myös siellä – ja voimme vetää sen johtopäätöksen, että tämäkin projekti on viety loppuun niin kuin luvattiin teidän viime vierailullanne. On selvää, että teidän täällä mukana on myös joitakin varsin isoja näyttäviä hankkeita. Jotkut näistä on, mistä on luovuttu esimerkiksi Tesorea rautatieosuus, se on lopetet, viety loppuun verkkojen Eurooppa-varoin tässä vaiheessa ja me toivomme, että tämän vuoden loppuun mennessä se tulee olemaan toiminnassa. Sitten sama koskee Atenan kolmatta metrolinjaa. Se on valtava hanke. Viime vuoden lopussa todettiin, että Tunneli oli, oli saatu valmiiksi, mutta päätyöt kolmesta neljään asemalla vielä oli kesken ja te vielä olettekin yhdellä metroasemalla. Sitten tämä maarekisteri. Maarekisteri on hanke, jo uh, which has been completed with funds of 713. Siinä on käytetty varoja viime vuodesta, mutta tämä hanke nyt jatkuu vielä vuoteen 20 saakka ja vasta viime viikolla saimme isoja hanke- hakemuksia, jotka liittyvät Jaspers-välineeseen ja niitä tällä hetkellä käsitellään ja tutkitaan komissiossa. Tässä nopea yleiskatsaus vierailukohteistanne ja mistä tulette keskustelemaan. Kolme kollegani tulee seuraamaan teitä, jotka ovat vastuussa näistä ohjelman hankkeista. Ja jälleen kerran lämpimät kiitokset teidän sitoumuksestanne asiaan. Auch für um, die Begleitung, das ist Kiitoksia paljon. Kiitoksia siitä, että olette meidän mukanamme matkalla. Kolika Stehovskin kysymys, joka liittyy kieli- ja käännöskysymykseen, otetaan huomioon. Ja otamme yhteyttä teihin, niin että voimme selvittää tätä asiaa vielä syvällisemmin. Kiitoksia myöskin valmistelun yhteydessä saaduista tiedoista. Meitä on tällä hetkellä viisi, mutta kaksi paikkaa on vielä valtuuskunnassa jäljellä vetoaisin, että pikani, pikaisesti ilmoittautuisitte, ettekä sitten vasta viime tippaan tuolle matkalle. Tämä kohta on nyt loppuun käsitelty ja sitten seuraava kohta on kohta kahdeksan. Nyt on määr, minun on määrä kertoa valtuuskuntamatkastamme Unkareen. Raportti on teille toimitettu. Teimme erittäin tarkan raportin matkasta. Olemme pyrkineet yksinkertaisesti vain saada kaikkien tiedot ja näkemykset heijastumaan asiakirjan. Valtuuskuntamatka oli erittäin tärkeä, erittäin hyvä sellainen myös. Havaitsimme, että Unkarilla on joitakin ongelmia, jotka täytyy hoitaa kuntoon. Ja nyt tarvitaan jatkotoimia ja seurantaa. Ja haluaisin painottaa tätä puolta järjestimme kokouksen Olafin kanssa Unkarin tapauksen vuoksi. Olemme vaatineet asiakirjoja nähtäksemme. Budapestin ympäristöhankkeesta ja odottelemme vielä tarjouskilpailumenettelykeskustelua. Muissakin jäsenvaltioissa on ollut ongelmia tarjouskilpailujen kanssa. Kaksi muuta jäsenvaltiota niin ikään on haluttu ottaa myöskin käsittelyyn. 36 prosenttia kaikista tarjouskilpailumenettelyistä menettelyistä eurooppalaisesta rahoista, kun on kyse, on sellaisia, joissa on vain yksi ainoa palvelun tarjoaja. Tässä on todellakin selvästi tarvetta. Kiitän lämpimästi komissiota, joka on auttanut meitä tässä matkan aikana. Ja mitä seurantaan tulee, se on erittäin tärkeää. Herra Bender, haluaisin kertoa teille, antaa teille puheenvuoron, jotta voitte antaa tasaista tietoa ja myöskin kerroa näistä tarjouskilpailuista ja mitä hankkeiden valintaan tulee. Näistäkään ei keskusteltu vielä, koska hallintopuolen edustajilla on tullut paikalle, joten emme vieläkään tiedä, kuinka Unkarissa valitaan EU-hankkeita miten valintamenettelyt toteutuvat. Tässä on kyllä paljon selventämisen varaa. Toivon mukaan voitte valita tätä kysymystä. Annan teille nyt mielelläni puheenvuoron ja myöskin kaikki kollegat voivat esittää kysymyksiä tai kritisoida raporttia. Herra Bender, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, äh, verehrte Abgeordnete. Kiitoksia puheenjohtaja arvon jäsenet. Kenties näin aluksi muutama sana itse kertomuksesta, joka on teille toimitettu. Uskon, että kertomus on erittäin selkeä. Sen puhutaan niistä hankkeista, joihin tutustuttiin, mitä keskusteluita käytiin. Ne ovat että hyvin hiestoneet tuohon kertomukseen, mutta myöskin meidän näkemyksemme, joka liittyy rakennerahastohankkeisiin Unkarissa. Ensimmäinen huomioni liittyy siihen, miten merkittävä rooli rakennerahastoilla on ollut maassa. On äärimmäisen tärkeää toistaa että me pidämme silmällä sitä, miten merkittävä rooli rakenne- ja kohesiorahaston ollut Unkarin talouden kannalta edelläkin on. Myönteistä on pistää merkille, että määrähojen virta on ollut tukikaudella 2007-2013 oikein hyvä. Yli 100 prosenttia, määrästä pystyttiin käyttämään. Unkarin viranomaiset odottelevat nyt vielä 5 prosentin jäännöstä, joka on jäljellä maksamatta. Ne ovat olleet erittäin menestyksekkäitä ja vakuuttavia hankkeita. Tämä näkyy siinä, että määrät on täysimittaisesti ja hyvin pistetty täytäntöön. Kuitenkin, tässä on toinen huomioni, tämä liittyy siihen, että kaikista huolimatta täytyy pitää mielessä, se, että kohesio- ja rakennerahaston varakon on käytetty, niin tukikaudella kasvua oli 3 prosenttia. Ja ilman näitä varoja olisi ollut, ollut nähtävissä, että konvergenssi sekä ulkoisesti ja sisäisesti ei ole toteutunut sellaisella tavalla, kun olisimme toivoneet. Lähentymistä ei tapahtunut riittävästi määrin. Ja kun on kyse Euroopan 2020-hankkeesta, talonohjausjaksosta, niin osalta painotamme edelleenkin sitä, että Unkarin pitäisi erityisestikin naapurimaiden ja Visegrad-ryhmän maiden ja Bulgarian, Romanian ja Kroatian kanssa pitäisi yhdessä pyrkiä kasvamaan. Tämä voisi auttaa lähentämisessä. Varhain jako ei ollut välttämättä täysin optimaalista tässä suhteessa kokonaisen kehityksen kannalta. Sitten itse aiheeseen hanketason ongelmatta. Tässä herää kysymykset liittyvät julkisten hankintamenettelyiden laadukkuuteen. Olivatko menettelyt asianmukaisia? Ja mikäli otan rahalle vastin, että onko tämä toteutunut tai kuinka yksittäiset hankkeet ovat myötä vaikuttaneet alueen talouden kehittymiseen ja kilpailukykyyn. Näitä asioita voidaan tarkastella. Kuten te tiedätte, komissio on tarkastellut asiaa Kyse on jaetusta hallinnosta tietystikin emme lähinnä keskity hankkeisiin, vaan pikemminkin ohjelmia tarkastelemme. Periaatteessa tässäkin suhteessa on herättävän täysin samantyyppisiä kysymyksiä. Uskoakseni täytyy kuitenkin ottaa huomioon se seikka, että verrattuna tukikauteen 2007-2013 nyt on jo neuvoston ja parlamentin kautta saatu muutoksia. Muutoksia on tehty, joten nyt uudella tukikaudella – on vahvistettu huomattavasti sitä, että keskitytään tuloksiin, ollaan tulossuuntautuneita ja toivon mukaan hyviä tuloksia saadaan aikaan investoinnilla, jotka ovat toistaiseksi vaikuttaneet vähän vähäisessä määrin. Toivon mukaan tulokset paranevat. Tämä tietystikin edellyttää aikaa. Ja määrähien antamisesta hankkeen toteutumiseen ja tuloksiin. Tätä vaihetta tai kaarta halutaan lyhentää vahvista. Puheenjohtaja puhui myöskin julkisista hankinnoista, tarjouskilpailuista. Aivan oikein otitte tämän esiin kertomuksessanne. Te tulette ihan samanlaisiin johtopäätöksiin kuin mihin komission puolella on päädytty. Komissio on käsitellyt julkisia hankintoja ja hankintakilpailu kahdella tasolla. Ensinnäkin keskustelussa Unkarin viranomaisten kanssa Euroopan talouden ohjausjakson yhteydessä ja mitä hankintamenettelyn laatuun tulee ja kysymykseen, kuinka hankintamenettelyt on järjestetty, tarjouskilpailut on järjestetty heti kun talouden ohjausjakso otettiin käyttöön, alusta pitäen on joka kerta kiinnitetty huomiota tähän saman asian. Miten voi mahdollista, että on vain yksi Palvelun tarjoaja Tähän saman ongelmaan on törmätty uudelleen ja uudelleen. Kuukautta ennen valtuuskuntaa vierailimme maassa Unkarin viranomaisten pakeilla ja käsittelimme kokonaisen päivän ajan tarjouskilpailuja ja keväällä raportissa me tulemme kiinnittämään huomiota siihen, kuinka voitaisiin käytännössä parantaa hankintamenettelyitä, miten tähän päästäisiin ja käytänteitä halutaan parantaa siksi, että lainsäädännön transpositio on sinänsä hyvällä tiellä ja meillä myöskin toimintasuunnitelma Unkarin hallinnon puolella nykyistä tukikautta varten. Ja oikeastaan hyvä äh, lainsäädännön soveltaminen vielä vain puuttuu. Lainsäädäntö on kunnossa. Toinen seikka, joka liittyy julkisen hankintamenettelyyn, on valvonta- ja tilintarkastuspuoli. Kollegani Karolin Karlens kenties haluaa puhua tästä enemmän. Vira- vir- virheitä ja olennaisia virheitä on nähty kaikissa tilintarkastuksissa ja oikaisumenettelyihin on ryhdytty tukikaudella, joka nyt on tarkaston kohteena. Kertomuksessa viitatte myöskin reserveihin, varauksiin, operatiivisia varten viisi näistä varauksista 2018 vuodelle ovat olleet sellaisia, että taustalla ovat olleet hankintamenettelyongelmat. Olemme tarkalleen seuranneet tilannetta ja pyrimme tekemään yleistä yhteistyötä Unkarin viranomaisten kanssa, jotta tämäkin asia saadaan kuntoon. Neljäs seikka, jonka lyhyesti poimisin esiin ja johon haluan ottaa kantaa, on valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä. Te aivan oikein viittasitte siihen, että Unkarissa on hyvin paljon tehty rahoitusoikaisuja, noin miljardin euron verran ohjelman kaudella 2007-2013 tehtiin oikaisuja. Uskomme siitä huolimatta, että voimme todeta, että kokonaisvalvonta ja tarkastusjärjestelmä toimii suhteellisen hyvin, koska olemme onnistuneet löytämään nämä virheet. Mutta murheen kryyni on tässä kuitenkin se, että tämä on toteutunut liian myöhään. Usein olisi pitänyt toimia paljon proaktiivisemmin niin, että oikaisuun ei olisi jouduttu. Unkarin puolella olisi voitu puuttua ongelmiin aiemmin. Tilintarkastustuomion ja Olaf on havainnut myöskin joitakin puutteita, jotka sitten korjattiin. Viimeinen huomio vielä, mikäli sallitte, liittyy hankkeeseen, johon konkreettisesti toivottiin seurantaa ja jatkotoimia. Tämä liittyy metron neloslinjaan. Keskustelussa Budapestissa Esitettiin kysymys, miksi tämä kestää niin kauan ja onko tässä komissio ollut myöskin mukana, mitä komissio voi meitä vakuuttaa tai on meitä vakuuttanut. Tutkimukset ovat edelleenkin kesken. Unkarin viranomaiset ovat nyt ottaneet koko tämän kokonaishankkeen tutkinnan kohteeksi. Lontoossa syyskuussa 2018 järjestetään yksi tuomioistuin käsite, joka tämän liittyy ULAF-kertomus, ottaa kantaa Unkarin viranomaisten rooliin. Mahdollisesti tilanne ei näytä kovinkaan ruusuiselta, mutta toisaalta ei tämä ole suuren suuren luokan ongelma, koska 5 prosenttia tukivaroista on kyseessä ja jäljellä olevat 5 prosenttia on toistaiseksi maksamatta, taikka sitten voidaan myöskin ryhtyä rahoitusoikaisuihin vielä, mikä tarpeen on. Mitä hankkeiden valintaan tulee? Te kysyitte tästä itsekin. Tämä on kansallisten viranomaisten kontolle kuuluva asia. Tukikaudella sekä uudella että vanhalla tukikaudella – oli avoimet valintamenettelyt, joita osittain olemme mukana seuraamassa ja auttamassa. Kenties pitäisi yksityiskohtaisemmin vielä tarkastella tilanteen ilomille olen valmiita auttamaan teitä tässä työ, tarkemmassa tutkinnassa. Unkarin puolelta pitää saada vielä lisää tietoa ja selvennyksiä. Niitä voidaan vielä vaatia. Puhuin varmaan tässä jo ihan liian pitkään ja päätän puheenvuoron tähän. Tintarkastuspuolen kollegani halusi vielä sanoa jotakin, eikö niin? Okay, I just want to complete a few things in uh, respect to the audit. Haluaisin hiukan vielä lisätä muutaman kommentin työstä, jota teemme Unkarissa tarkastustoiminnassa. Me yleensä tarkastelemme valvontaa ja hallintojärjestelmää, että tarkastamme, onko järjestelmä vahvalla pohjalla, jos huomaamme heikkouksia, niin silloin siirrytään korjaaviin toimiin. On totta, mitä Thomas tässä antoi ymmärtää. Hän sanoi, että 2013 meillä oli paljon kysymyksiä julkisten hankintojen kohdalla Tämän takia korjauksia on ehkä juuri näin paljon myös Unkarissa, mitä tulee vuoteen 2014-2020, niin kuin olette saaneet jo tietoa, olemme vahvistaneet tarkastusjärjestelmiä ei ole 10 prosentissa. Pidämme kiinni tästä luusta, kunnen nämä raportit saadaan 15. helmikuuta mennessä. Olemme jo alkaneet tilintarkastustyön, tarkastustyön ja se, mitä olemme jo tehneet, on keskittynyt julkisiin hankintoihin, mutta myös toimintojen valintaan. Tässä pyritään ennaltaehkäisevästi toimimaan. Niin täytyy sanoa, että jo tässä vaiheessa tiettyjä korjauksia on jo tehty kansallisissa järjestelmissä ja viranomaisten toimissa tämän halusin lisätä, niin lopuksi vielä on totta, ettei me ole vielä lopettaneet ohjelmia. Unkarissa on 5 prosenttia varoista, jotka me pitäneet itsellämme, kunnes kaikki nämä jäljellä olevat kysymykset on ratkaissut, niin näitä varoja ei anneta vielä tai ennen sitä. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass, ja, ähm, ja. Kiitos. Hyvä. Työtä siis Unkarissa on tehty ja Unkarin viranomaiset nähdäksemme ovat valmiita ryhtymään näihin toimiin ja käymään vuoropuhelua aiheesta. Nyt ei ole pyydetty puheenvuoroa, eli tämän esityslistan kohdan käsittely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 asiaa. Minäkin osallistuin valtuuskuntamatkaan. Olen siis kohdemaan kansalainen ja olin paikan päällä mukana matkalla. Haluaisin nostaa esille muutaman seikan. Puheenjohtaja esitteli matkakertomuksen, jossa todetaan, että valtakuntamatkalla, valtuuskuntamatkalla oli kolme tavoitetta. Meillähän on ollut jo vuonna 2011 mahdollisuus käydä paikan päällä Unkarissa. Kyseessä oli tavallaan tämän matkan seuranta. Kyse on kaudesta, joka ulottuu aina vuoteen 2020 saakka, eli Kyse on ohjelmointikaudesta 2014-2020 ja aluepoliittisista hankkeista. Olemme perehtyneet siihen, mikä on tuen vastaanottokyky ja miten Unkari on voinut ylittää olemassa olevat haasteet esimerkiksi kohesion näkökulmasta. Ja kolmanneksi, teknologiainstituuttihan sijaitsee Budapestissa – Olemme saaneet myös tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen aiheesta. Kahden ensiksi mainitun tavoitteen osalta aivan nopeasti sanoisin muutaman sana sen. On tiettyjä aukkokohtia, tiettyjä puutteita. Kun kuuntelimme komission puheenvuoron, niin minun oma näkemykseni on vain vahvistunut. On tiettyjä seikkoja, tiettyjä, tiettyjä elementtejä, kun vertailemme tilannetta vuoteen 2011 ja juurikaan edistystä ei ole tapahtunut. ohjelmointikaudella, joka päättyi vuoteen 2013, tilanne oli aika lailla erilainen kuin nyt 14-20 kaudella. Komission edustajat puhuivat yli 10 minuutin ajan. Kenties se vaikuttaa pitkältä ajalta, mutta kyllä tämä aihe myös on tärkeä. Kun kertomusta tai kertomusta nyt lukee, niin siitä ei synny sellaista kuvaa, joka meille syntyi paikan päällä. Unkari on Eurooppa-myönteinen maa, investointeja tehdään Unkarissa sekä unkarilaisin varoin että eurooppalaisin varoin. Työttömyys on matalalla tasolla, kasvu ylittää 4 prosentin palkatkin ovat äh, kasvusuunnassa. Täytyy kyllä todeta, että tiettyjä ongelmakohtiakin on. Tässä matkakertomuksessa todetaan, että rakennerahastoista on tarjottu ra- äh, rahoitustukea Unkarille näihin hankkeisiin. Ja tässä kertomuksessa todetaan seikkoja, jotka komissio oli jo ennen matkaamme todennet. Eli loppujen lopuksi meidän viimeisimmän matkamme jälkeen tai perusteella ei tote, todeta mitään uutta. On tehty analyysejä komissiossa tässä vuosien mittaan ja se on vahvistanut tietyt toteamukset ja analyysit useaan kertaan. Ja tässä kertomuksessa ei oikeastaan sitten mainita ollenkaan lähdettä. Kyllähän näillä matkoilla tulisi olla jonkinlainen lisäarvo. Ei ole järkeä käyttää paljon rahaa vierailla Kyproksessa tai muualla, jos sitten ei tehdä mitään sellaista, mitä ei yhtä hyvin voitaisi toteuttaa vaikkapa paikan päällä täällä Brysselissä tai perehtymällä Googleen tai katsomalla, mitä komissio asiasta sanoo. Tässä kertomuksessa ei oikeastaan ole uusia asioita. kenties yhtenä uutuutena on se, että mainitaan tarjouskilpailut, joihin on osallistunut vain yksi äh, kilpailija. Meillähän on tässä kategoriassa keskiarvo Euroopassa, joka on 24 prosenttia. Eli ei tässä nyt aivan nollassa tai yhdessä prosentissa olla. Kyse on tässä tapauksessa maasta, joka on vuonna 2004 liittynyt unioniin. Jos nyt katsotaan tilannetta Puolassa, 42, 34 Kyproksessa, 36 prosenttia. Onko se sitten korkea luku vai, vai matala luku näissä olosuhteissa? Minusta nyt näyttäisi siltä, että tämä numerotieto ei tarjoa meille mitään lisätietoa, jos sitä ei yhdistetä jonkinlaiseen kontekstiin. Eli ei tämä tulos nyt ole järin häppöinen, jos ei huonokaan. Minun mielestäni tällä kertomuksella nyt on yksi lisäarvo, jonka se tuo mukanaan. Nimittäin mainitsisin sen, että toteamme, että olisi hyvä, jos olisi maakohtaisia spesifisiä suosituksia Unkarin tilanteesta. Eli onko tämä sitten tilintarkastustuomioistuimen näkemys, että pitäisi olla erityissuosituksia äh, Unkarin tilanteesta? niin ettei jälleen kerran kyse ole siitä, että joudutaan ryhtymään tutkintaan Unkarin suhteen. Esimerkiksi kun on kyse maan maahanmuuttopolitiikasta, ei, ole nämä kaksi asiaa kuulu yhteen. Se, että noudatetaan alue, alueellisia tukia koskevia sääntöjä ja toisaalta sitten se, että valtio tukee tai ei tue maahanmuuttopolitiikkaa, jota EU harjoittaa tai eikä kunnita EU maahanmuuttopolitiikkaa, ei ole mitään tekemistä keskenään. Bryssel mielellään puuttuu muiden asioihin. Uskon, että mikäli jatkossakin tutkitte Unkarin asioita ja teette tämän tyyppisiä analyysejä, niin tulkaa paikan päälle tekemään niitä. Ei meillä ole mitään sanottavaa, tulkaa ihmeessä paikan päälle katsomaan. Uskon siitä huolimatta, että meidän pitäisi nyt hälventää sellaiset epäilyt, että lisätutkimusten kautta voitaisiin painostaa, painostaa Unkaria hyväksymään maahanmuuttopolitiikkaa, jota ei harjoittaa. Kenties komission pitäisi antaa maankohtaisia suosituksia tai suorittaa jonkinlaisia tutkimuksia, ihan miten vaan. Kenties se olisi hyödyllistäkin mennä tälle tielle. Siinä kun kävimme keskustelua oikeusvaltion periaatteesta, järjestettiin siitä Unkarin osalta keskustelu. Silloin komissio hyväksyi keskustelun tuolloin oikeusvaltion periaate ja oikeuslaitoksen riippumattomuus oli asetettu kyseenalaiseksi, mutta sama tutkimus pitäisi suorittaa joka ikisessä jäsenvaltiossa Euroopan unionissa ja katso sitten, mihin tuloksiin tullaan. Unkarissa ei ollut mitään ongelmaa, joka olisi liittynyt oikeusvaltion periaatteeseen. Me olimme valtioiden kesken luettelon kolmanneksi parhaiden joukossa. Ja mikäli talousarvion valvo- val- valvontavaliokunta suorita sitäisiä tutkimuksia tai analyysiä, niin hyvä niin. Tehkää ensin tutkimuksia, mutta ver- vertaakaa sitten jäsenvaltioita keskenään. Samat menetelmät, samat mittatikut ja, ja tyyppiset arviot. Pitäisi laatia jonkinlainen aikataulu tutkimuksia varten, ja tutkimukset täytyisi kohdistaa kaikkiin 28 jäsenvaltion. Ja mitä maakohtaisiin suosituksiin tulee, Euroopan unionissa ei ole yhtäkään jäsenvaltiota, eikä e olisi saanut määrärahoja Euroopan unionilta. Nettomaksajatkin saavat rahaa EUlta nimittäin. Also ich, ich möchte Puheenjohtaja keskeyttää. Toteaisin, että tällaiselle jaarittelulle ei ole aikaa. Voin vain sanoa, että tästä raportista ilmenee, ilmenevät ne asiat, jotka kokouksessa tulivat ilmi. Olin joka ikisessä tilaisuudessa mukana keskustamassa asioista. Minun täytyy kyllä sanoa, että me pyrimme tutustumaan Unkarin, koska Unkari on tärkeä jäsenvaltio ja haluamme, että Unkari kehittyy myönteiseen suuntaan. Ja Unkarin hallitus nyt edellisen edustajan suulla minua tässä haukkui ja nyt tämä riitti minulle. Edustaja Javor. Köszönöm a szót. <clears throat> Elnök asszony, igyekszem rövidebb lenni egy kicsit. Elsősorban szeretnék köszönetet Puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti, vain haluaisin kiittää ensinnäkin sihteeristöä siitä, että sihteeristö laati tämän kertomuksen. Kertomus on erittäin täsmällinen ja paikkansa pitävä ja heijastelee sitä, mitä koemme paikan päällä. Minulla olisi pari kysymystä ja muutama huomio vielä lisäksi. Puheenjohtaja, te sanoitte jo, että odottelemme vielä jotakin tietoja. Tämä Budapestin kaupungin toteuttama hanke esimerkiksi, sen osalta ei vielä kaikkia tietoja ole saatu. Ja mitä hankkeiden valintaan tulee, lisäselvityksen tarvetta on, epäselvyyksiä edelleenkin ja muutakin hämärän peitossa vielä on. Kun otetaan huomioon nämä puutteet, haluaisin tietää, jäämmekö vielä odottelemaan näitä tietoja ja sitten vasta myöhemmin hyväksymme tämän kertomuksen vai pitäisikö tämä nyt saman tien hyväksyä? Vai pitäisikö vielä pitää aika rajaa auki, jotta voimme saada lisää tietoa Unkarista. Sitten tämä yksi huomioni. Niin kuin herra Berder jo sanoi, mitä komission harjoittavan valvontaan tulee, ja kun on kyse operatiivisista hankkeista lähinnä, komissio haluaa parempia kohdennettuja tavoitteita määritellä Olafin tutkimuksia, jotka kohdistuvat yksittäisiin hankkeisiin, osoittavat, että ongelmat eivät ole systemaattisia. Olafin kertomuksen pohjalta vuotta 2016 minulla on sellainen mielikuva, että toiset ongelmat eivät liity niinkään operatiivisiin ohjelmiin, vaan pikemminkin nämä tarjouskilpailumenettelyt ja se, kuinka yksittäisiä hankkeita valitaan, siellä puolella on ongelmia. Siellä on korruptia, korruptioepäilyä ainakin. Ja mikäli Olaf tekisi pistokokeita, niin välittömästi löydettäisiin epäkohtia. Noin 4 prosenttia kaikista menoista pitäisi maksaa takaisin oikaisuina pistokokeiden jälkeen. Olen varma, että summa olisi erittäin suuri. Nyt herää kysymys, onko tämä valvontamekanismi ylipäänsä toimiva, mikäli ei tarkastella operatiivisia ohjelmia – eikä sitä, onko eurooppalaisia arvoja kunnioitettu ja tarjouskilpailusääntöjä kunnioitettu. Ja mikäli on syytä epäillä systemaattista korruptiota, niin eikö näitä asioita enemmän valottaa? Korruptioepäilyt tapaukset pitää selvittää ensin, eikö niin? Euroopan talouden ohjausjakso ei ole sovelias paikka käsitellä tämän tyyppisiä ongelmia. Nyt puuttuu hieman konkretiaa tästä valvonnasta ja tarkastuksista. Ja mikäli valvonta ja tarkastusta ei toteudu, niin silloin näitä kriittisiä ongelmia ei voida jäljittää sitä, miten eurooppalaisia varoja käytetään asianmukaisesti tai ei, ja ovatko hankkeet todellakin yleishyödyllisiä, onko niistä mitään hyötyä, vaan onko ne kyse yksityisen, yksityistä intressejä palvelevista hankkeista. Komission kertomuksessa usein puhutaan 2014-2020. Lähinnä siihen keskitytään. Unkarin hallitus haluaa vielä tämän vuoden aikana tämän koko summan käyttöönsä koko ohjelmakautta varten, hankkeita varten, jotka kattavat suuren määrän sopimuksia. Mikäli näin nopeasti runnotaan asioita lävitse, vuoden 2018 aikana, heti huhtikuun vaalien jälkeen, silloin uudella hallituksella ei ole vapaita käsiä sitten vaalien jälkeen. Päätavaran käytöstä nykyinen hallitus haluaa jo ennen vaaleja käyttää kaiken tämän rahan omiin tarkoitusperiinsä haluamallansa tavalla. Haluaa ainakin sitoa nämä marhat ennalta mitä sitten tapahtuu kaudella 2020 jälkeen? Ei olemassa sellainen vaara, että kaksi-kolme vuotta on aikakautta, jolloin ei mitään uusia ideoita voida toteuttaa, vaan kaikki pitää toteuttaa vanhojen suunnitelmien mukaan, joista on päätetty jo ennalta. Eikö silloin, pitä, eikö silloin voida havaita, että rahoituspuolella tilanne on epätasapainoinen? Kollega Javare toteaisin, että Budapestin vierailu oli oikein hyvä. Komission asiakirjat ovat saatavilla. Se, mitä nyt puuttuu, on Unkarin hallituksen kannanotto. Se olisi erittäin tärkeää saada. Tämä koko kirjanvaihto pitäisi saada nähtäväksi, jotta voitaisiin arvioida, mistä on kyse ja mistä ylipäänsä keskustellaan. Tämä on erittäin tärkeää, että Unkarin kanssa käyty kirjanvaihto julkaistaan, koska Olafin kertomuksen arvio, laatua voidaan arvioida tämän pohjalta. Nyt tämä tieto puuttuu, että meillä on vain osittainen kuva tilanteesta. Ei mitään järkeä jäädä enää odottelemaan syyttäjältä. Pitäisi saada vielä tietoja Metroniasta neljä siitä, miten tapausta on käsitelty. Olemme kysyneet asiasta kirjeitse, mutta emme ole saaneet tietoa. Mikäli kirje, kirjasta pitäisi äänestyttää, niin aina tulisi muutosehdotuksia ikinä saatu sitä sovittua, mikä on sisältövirta, ja sitten tietenkin voidaan puuttua niihin, mutta ei tällaisissa yleensä ollut ongelmia. Herra Bender ja sitten, sitten komission edustaja voi vastata kysymyksiin. Vielen Dank. Ich glaube eigentlich nur eine Frage, wenn ich das richtig notiert habe. Uskoakseni oli vain yksi kysymys herra Javolta se koski nopeaa maksua. Tämä on tavallaan kaksiteräinen mieka. Kuten te tiedätte, EU-ssa jäsenvaltioissa yleensä olemme hiukan hitaita ohjelmakauden alussa, joten olemme kovasti iloisia, että viranomaiset Unkarissa ja myös muissakin jäsenvaltioissa yrittävät vauhdittaa täytäntöönpanoa. Kuitenkin me keskustelimme mahdollisesta ongelmista viranomaisten kanssa, tartuimme teidän esittäminne kohtiin, miten te hoitaisitte yllätykselliset uudet ongelmat varhaisessa vaiheessa seuraavaa ohjelmakautta. Edelleen, jos tulisi paljon tarjous kilpailuehdotuksen. Silloin meillä on se ongelmia markkinoilla, se johtaisi epävakauteen ja hinnat nousivat nopeasti, nopeammin kuin pystyisimme, täytäntö, pystyisimme täytäntöön panemaan hankkeita. Entä sitten vuorovaikutus eri rahastojen, aluerahastojen, rakennerahastojen välillä on todellakin kysymyksiä, joista pitää puhua ja olemmekin neuvotelleet jo joidenkin vuosien ajan, mutta olemme kyllä tyytyväisiä siitä, että varo, var, varoja käytetään ja ne kanavoidaan sijoituksiin, investointeihin. Tämän kysymyksen panin merkille, enkä voi mitään muuta tässä vaiheessa sanoa, mutta se, seuraamme tilanteen kehittymistä. Entä sitten niiden tarjouskilpailun määrässä on vain yksi palveluntarjoaja Kroatiassa? 40, 50 prosenttia Unkarissa 36, mutta Puola ja Unkari ovat maita, joiden yhteydessä tämä kysymys voidaan pitää avoinna ja ottaa selvä, mitä se oikeastaan tapahtuu aluekehityspääosastolta. Rova Arano, meillä on valtavat aikapainet, koska meillä on vielä yksi kohta esityksestä, että voitako lyhyesti? Nobody. Ich habe auf der Liste Arano lukee minun puhelistallani. Minä oletin, että hän olisi ollut nainen, pyydän anteeksi. Mutta vain pari minuuttia. Sorry. Eh, I will be very, very... Puhun hyvin tiiviisti. Kyse oli teknologiainstituutti vierailusta meidän näkökulmastamme. Ymmärsimme, että tästä kertomuksesta, että oli tiettyjä kysymyksiä, joita analysoitiin ja joita keskustelussa nostettiin esille. Tämä liittyy Teknologiainstituutin johtajaan ja meidän johtajammekin oli paikalla raportoimassa tilanteesta. Ymmärsimme, että kertomuksessa oli kolme avointa kysymystä, jotka nousivat esille. Ja Kyse liittyy tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomuksessa esille nostettuihin avoimiin hankkeisiin. Toimiin on ryhdytty jopa näissäkin avoimissa toimissa. Kun ajatellaan tarkistusta, niin sen kanssa me teemme työtä ja etenemme. Kyse on tarkistuksista, jotka eivät vaikuta tulevaan monivuotisen rahoituskehyksen. Näin ollen 25 prosentin rahoitusosuus KIKS-keskuksessa äh, tulee esille, kun seuraavan kerran asetusta tarkastellaan. Toinen kysymys on monivuotisten avustusten näkyvyys. Tätä kysymystähän on jo käsitelty. Nämä muutokset otetaan huomioon. Todennäköisesti tulevassa puiteohjelmassa tämä sitten on edessämme, koska nyt kun puiteohjelma on jo käynnissä, niin siihen on kovin vaikeaa puuttua. No sitten rahoitusriippumattomuus. Päätös on siis tehty ja halusin ilmoittaa teille, että Teknologiainstituutille on myönnetty rahoitusriippumattomuus vuoden 2018 alusta lähtien. Ja vielä henkilöstökysymys joka myös nousi esille. Lisäresursseja oli siis pyydetty. Te mainitsitte, että lisäys oli 65 ja vuoden 2018 suunnitelmien mukaisesti kyse on 68 lisäyksestä henkilökunnassa me kuuntelemme tietysti teknologiainstituutin tarpeita. Siellähän on myös henkilöstötaulukko, jossa on 70 henkilökunnan jäsentä. Todennäköisesti tästä vielä keskustellaan, mutta toistaiseksi siis tilanne on tällainen. Kiitos. Dankeschön. Wir haben noch ein Tagesordnungspunkt. Damit sind wir am Ende dieses Tämä kohta nyt loppuun käsitelty. Mennään saman tien seuraavaan erittäin tärkeään nopean uudelleen tarkastelukysymyksen. Tämä on aivan uusi väline, joka meillä on käytössämme. Kiitoksia siitä, että olette tulleet kertomaan siitä, kuinka 5 prosentin henkilöstön vähennys vaatimus on toteutettu unionin toiminnassa. Richard Ashforth on esittelijä. Tietosuomioiston jäsen, olkaa hyvä. Pyydän anteeksi tänään myöhässä. Aloitamme tämän keskustelun tästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään haluan esitellä teitä tuloksia siitä, miten on toteutettu 5 prosentin henkilöstövähennyksiä. Aion käyttää tässä joitakin kalvoja, jotta asiat, jotkut kohdat selventyisivät. Tuomioistunta neuvonta pyysi arvioimaan, että 5 prosentin leikkaus, josta sovittiin 2013 toimielimitelmässä sopimuksessa, tämä sopimus pyrki asteittain vähentämään 5 prosentilla henkilöstöä henkilöstökaaviosta. Tältä pohjalta teemme tämän arviomme. Sitten täältä näette, kuinka laista sopimuksesta oli kyse. Pyrittiin neutralisoimaan lisäkapasiteetti kun lisättiin työaikaa 40 tuntiin viikossa. Euroopan parlamentin neuvosto ja komissio sopivat asteittain vähentämään 5 prosentilla henkilöstöä vuodesta 2013. Tämä koski sekä pysyvää että väliaikaista henkilökuntaa jotka tekivät työtä EUn eri toimielimissä ensimmäinen tammikuuta 2013 siis. Ja sitten tätä vähennystä, vähennyksen piti koskea kaikkia toimielimiä ja virastoja. Tuomioistuin päätti suorittaa tämän tehtävän nopeasti vahvistaen olemassa olevia tietoja ja antaen sidosryhmille kattavaa, helposti saatavaa tietoa tilanteesta – näin toimiessaan tilintarkastustuomioistuin sai työn ajoissa valmiiksi 2016 varanhoitovuotena. Raportissa on kolme eri ajanjaksoa mainittu selvyyden vuoksi. Ehkä niitä pitää hiukan tässä erotella, niin kuin tästä näette. Siinä siitä näkee, että kertomus mainitsee eri ajanjaksot 2013-2017. Tämä on viitekausi, joka mainitaan sopimuksessa, jona aikana 5 prosentin vähennykset pitäisi asteittain toteuttaa. Sitten toinen ajanjakso 2012-2017. Tämä on kausi, silloin, kun siitä henkilöstökaavio johon vähennykset perustuvat, siihen vuoteen saakka, kun ne olisi pitänyt täysin täytäntöön panna. Sitten lopuksi kausi 2012-2016 kausi siitä henkilöstökausta josta, johon vähennykset perustuvat sitten viimeiseen vuoto vuoteen, jolloin tietoja varsinaisista maksuista oli saatavilla tarkastelua varten. Tässä tarkastelussa totesimme, että EUn toimielimmät virastot ja niin edelleen enimmäkseen saavuttivat 5 prosentin vähennystavoitteen henkilöstövähennystavoitteen. Joskus hiukan oli vi- vi- viipeitä

perustuu ulkoasiainhallintoon, joka se pyrkii saamaan asian loppuun vuoteen 18 mennessä. Samoin erillisvirastot. Parlamentti so- aikoo saavuttaa tavoitteen 2019 ja EUn virastot haluavat viedä vähennykset vuoteen 2020 mennessä. On hyvin tärkeää panna merkille, että suurin osa vähennyksistä saavutettiin poistamalla tyhjiä virkoja tai poistamalla virkoja, jotka kun, kun äh, työntekijä oli jäänyt eläkkeelle. Niin kuin voitte nähdä, ja palaan hiukan nyt tähän asiaan vielä – tiettyjä korjauksia. Kroatian kohdalla uusia virkoja sitä varten. 326 paikkaa ja myös muita vähäisempiä lisäyksiä koskien esimerkiksi tuomioistuinta, kun siellä on tehty uudistuksia ja samoin parlamentissa, mutta myös virkojen lisäyksiä on ollut uudet virat, joita on myönnetty virastoille sekä erillisvirastoille että täytäntöönpanovirastoille ja palaan tähän kohta yksityiskohtaisemmin. Tällä kaudella, jota tutkittiin, budjettiviranomaiset myös uusia virkoja, jotka vaikuttavat kokonais, kokonaismäärän henkilöstöluvuissa. Tämän takia arvioimme, miten henkilöstö kaaviovirat olivat kehittyneet. Tästä näette, on nähty kokonaisvähennykset henkilöstökaavioissa. kolme tai yksi prosenttia se on todellinen lopullinen tulos tai vaihtelua on kuitenkin varsin paljon eri tahojen, instituutioiden välillä. EUn toimet kaiken kaikkiaan vähentävät, vähensivät henkilöstömääriään keskimäärin 3,5 prosentilla, niin erillisvirastot ja täytäntöönpanovirastot lisäsivät henkilöstömääränsä 13,7 prosentilla ja 42,9 prosenttia oli tämä kokonais luku. Sitten syyt eroille nettovä, viranomaisen nettovähennyksen oli 1,1 prosenttia. Mitä tulee toimielimiin ja uusiin virkoihin, jotka myytettiin Kroatialle, uudelle valti- jäsenvaltiolle, sitä juuri äsken käsittelin. Sitten irlannin kieli ja käännöspalvelut. Sitten tuomioistuin sai u- uusia väliaikaisia paikkoja ja sitten poliittiset ryhmät Euroopan parlamentissa saivat virkoja. Sitten hajautetut virastot ja täytäntöönpanovirastot kun siirrettiin tehtäviä komissiosta, niille se pitää ottaa huomioon samoin uudet lisätehtävät, kuten ne tehtävät, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttokysymyksiin me olemme tarkastelleet virkojen määrää, jotka ovat nyt täytettyinä, ja nämä luvut ovat lisääntyneet 0,4 prosentilla kaudella 2013-2017 tammikuun alkuun. Samoin kuin virkojen kehittyminen henkilöstökaaviossa EU-toimielimissä, kokonaisvirat ovat laskeneet syistä, jotka jo äsken kuvasin. Ne ovat laskeneet 1,3 prosenttia, samalla kuitenkin 9,6 prosentilla lisättiin kolmessa näissä virastoissa ja täytäntöpanovirastoissa, niin kuin voitte nähdä tästä kuvasta. Samanaikaisesti vapaiden paikkojen määrä on huomattavasti laskenut jälleen kerran johtuen siitä, että on poistettu näitä virkoja. Erityisesti poistettiin virkoja, jotka olivat jo tyhjiä tai tulossa tyhjiksi kyseisenä varanhoitovuotena, jota on käsitelty. Vielä lopuksi olemme kuvanneet henkilöstökustannusten kehitystä EU-ssa. Analyysimme osoittavat kustannusten määrän nousun, virkamiesten ja 11,5 prosenttia on tämä nousu ja varsinaiset maksut 9,2 prosentilla. Tämä kehitys heijastelee palkan, palkkojen tarkastukset, jotka kuuluvat, kaikkia, kuuluvat kaikkiin virkamiehiin johtuen yllätystä niiden niin tämä on myös tämä nousu johtuu ihan normaaleista palkankorotuksista ja myös yksittäisistä ylennyksistä johtuen. Tässä myös näette kuvan toimielin näistä käytäntöönpanovirastosta ja sitten myös muista virastoista. Sama koskee kehitystä henkilöstökustannuksissa. Tämä on ihan johdonmukaista virastojen kohdalla. Nousu on suurempaa äsken syystä. Sitten puheenjohtaja, jos nyt kiitän vielä tästä tarkastelumahdollisuuksista ja olen teidän käytettävissä, jos teillä on kysyttävää. Kiitoksia. Tulkit ovat antaneet minulle 10 minuuttia lisää aikaa. Edustaja Ashworth, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeä kertomus. Haluan kiittää jäsen Russoa ja tuomioistuinta heidän tekemästään työstä. Puhun lyhyesti. Hyvä uutinen tästä kertomuksesta on se, että tilintarkastajat ovat todenneet, että unioni on päässyt 5 prosentin vähennystavoitteeseen, vaikkakin hieman viivellä. Huono uutinen oli se, että kun katsomme yksityiskohtia, ja aivan erityisesti kun otamme huomioon poikkeukselliset lisäykset ja poikkeustapaukset, niin varsinainen vähennys oli vain 1,1 prosenttia. Tälle on esitelty kolme syytä. Ensinnäkin on aivan perusteltuja syitä, eli useiden toimielinten henkilöstökaviota virkojen määrää piti lisätä. Esimerkiksi Kroatian liittyminen, tulkkaus Irlannin kielelle, tehostettu turvallisuus, tuomioistuimen lisääntynyt työtaakka ja niin edelleen. Toiseksi poliittiset ryhmät Euroopan parlamentissa pitävät itseään näiden leikkausten ulkopuolella oleviksi. Ja tällä, tällä kaudella ö, ottivat käyttöön 120 lisävirkaa. Ja kolmanneksi sopimushenkilöstö on tämän sopimuksen ulkopuolella. On mielenkiintoista, ja oletan, että myös hieman epäilyttävää panna merkille, että viiden vuoden kaudella havaittiin 33,4 prosentin lisäys sopimushenkilökunnan määrässä. Lisäksi on mielenkiintoista panna merkille, että samana ajan jaksona budjetointi kasvoi 6,6 prosentilla, mutta todelliset maksut nousivat 9,2 prosentilla. Haluaisin kysyä tilintarkastajilta paria kysymystä. Ensinnäkin, voisiko tilintarkastustuomioistuin arvioida, onko saatu säästöjä sen takia, että oli tämä 5 prosentin leikkaustavoite, vai voisiko olla niin, että kustannukset vain siirtyivät toisaalle? Toinen kysymys. Jos poliittiset ryhmät olisivat olleet mukana tässä 5 prosentin leikkaustavoitteessa, niin katsoisitteko, että parlamentti olisi voinut päästä tavoitteeseensa? Ja olisiko netto lisäys alle tämän 1,1 prosentin? Ja kolmanneksi, katsovatko tilintarkastustuomioistuimen jäsenet että tämä 5 prosentin leikkaustavoite oli järkevä tavoitteena. Tiedän, että komission sen Oettinger ja myös parlamentin MFF-mietintö suosittelevat, että tämä on sellainen toimi, jota ei tulisi toteuttaa uudelleen. Oletteko tästä samaa mieltä? Johtopäätöksenä, arvoisa puheenjohtaja, kukaan ei epäile sitä, etteikö viiden prosentin leikkaustavoite henkilöstömenossa ollut järkevä tavoite, mutta näin jälkikäteen katsottuna näyttää siltä, että sillä oli toivomattomia, tahattomia seurauksia. Niissä virastoissa ja elimissä, jotka ovat joutuneet ottamaan kantaakseen uusia tehtäviä, tämä on aiheuttanut ongelmia. Tästä esimerkki esimerkkinä äh, esimerkiksi se, että olemme saaneet tuomioistuimesta tietoja jäsenille, jossa työtaakka on ollut liian painava. Ja ulkosuhdehallinto juuri viime viikolla ilmaisi, että siellä laatu on kärsinyt nimenomaan henkilöstöpulan takia. Ja toinen seikka. Muissa toimielimissä näyttäisi siltä, että vähennystavoite on vain kannustanut luovempaan lähestymistapaan, kun ajatellaan henkilöstöhallintoa. Haluaisin johtopäätöksenä esittää kolme seikkaa. Ensinnäkin leikkaustavoite on epäilemättä rajoittanut tiettyjä unionin toimintoja ja niiden toteuttamista. Toiseksi on selvää, että joillakin aloilla tavoitteiden määritteleminen johtaa vain siihen, että henkilörekrytointia tapahtuu sitten jossakin toisaalla. Ja kolmanneksi, poliittisten ryhmien on katsottava tarkkaan omaa henkilöstötasoaan ja on pohdittava sitä, kun kaikkiin muihin toimielimiin sovelletaan tällaista tavoitetta, niin miksi poliittiset ryhmät jätetään leikkausten ulkopuolelle? Ja lopuksi puheenjohtaja, kun otetaan huomioon, että kokonaiskustannukset ja henkilöstömäärä, kun ajatellaan niitä henkilöitä, jotka todella ovat virassa, kassakasvu on ollut 0,1 prosenttia, niin tämä antaisi ymmärtää, että tämä 5 prosentin leikkaustavoite oli kyllä oikeaan suuntaan menevä, mutta se olikin liian tylppä väline ikään kuin tähän tarkoitukseen. Ja eigentlich auch schon alles gesagt. Oikeastaan tässä tuli kaikki jo sanottua. Voimme myöskin kaikki lukea tämän tekstin ja herra Russo vielä lopuksi. Olkaa hyvä. Thank you, manager. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää, joka sikäli kun käsitin, täysin ymmärsi tämän asiakirjan sisällön. ja ne puheenvuoronsa kattoi erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä. Koko työmme kirjo tuli siinä katetuksi. Sen lisäksi, että kuten te tiedätte, tämä tientarkastuskertomus, vaan pikemminkin tällainen pika-arvio. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirjan tarkoituksena ei ole ottaa kantaa oikeastaan, vain pikemminkin antaa tietoa, olipa se sitten julkaistua tai julkaisematonta eri osapuolelta, tässä tapauksessa parlamentin tilanteesta, jotta voidaan saada kokonaisvaltainen kuva itse aiheesta. Joitakin pohdintoja vielä tähän oheen poliittisluontoisia. Tietystikään poliittinen puoli ei ole tilintarkastajien tehtävä. Kenties voin tavoit- aloittaa tavoitteesta. Tilintarkastustuomioistuin nähdäkseni voi katsoa, tarkastella itse harjoitteen mielekkyyttä. Voisiko tällainen, voitaisiinko tällaisen ryhtyä uudestaan? Sen arvio me voimme tehdä. Esittelijän kysymykseen säästöistä. Ensin haluaa ottaa kantaa. On täysin selvää, että Työmme tulokset ovat täysin yksiselitteisiä. Se, että talousarvio tai budjetti on kasvanut määrärahojen ja maksusitoumusten osalta. Palkkojen kohdalla on täysin normaalia, mikäli Virkojen määrä vähenee vähemmän kuin oli odotettavissa. Niin näin on, ja kyse on myöskin palkkojen kasvusta, kollektiivisesta palkkojen kasvusta, koska vuodesta 2014 eteenpäin palkkojen tarkastettu sovittu yleisellä tasolla, mutta myöskin kunkin virkamiehen kohdalla. Virkamiehet saavat aina steppejä, eli pääsevät seuraavaan palkkaluokkaan, joten aivan normaalita palkka kasvaa ja täten säästöjä ei sitten synnykään. Mitä tulee poliittisiin ryhmiin, ja parlamentin henkilöstöön, niin poliittiset ryhmät eivät ole mukana sopimuksessa. Ne jätettiin leikkaustavoitteen ulkopuolelle. Ja poliittisia ryhmiä otettu mukaan näihin lukuihin. Onko sitten soveliasta tai mielekästä ryhtyä tällaiseen vähennykseen? Totesin, että Tilintarkastajan tehtävä ei sinänsä ole antaa lausuntoja tai ilmaista mielipiteitä tällaisiin kysymyksiin. Se, että jotkut toimielimet ovat erityislaatuisia, kuten tiintar- esimerkiksi ulkosuhdehallinto tai yhteisön tuomioistuin. Ja nyt kun nämä toiminnat ovat joutuneet vaikeuksiin, jotka johtuvat henkilöstöpulasta, niin todennäköisesti tällainen oli vääjäämätöntä kehitystä. Ja kun otetaan erilaiset tehtävät, joita virastot ja laitokset ja toimielimet harjoittavat, saattaa olla, että ongelmia todellakin tulee leikkauksista. Lopuksi vielä en usko, että ainakaan että leikkauksia olisi tehty jossakin instituutissa. vain ainoastaan siksi, että sopimuksen tarkoituksena oli neutralisoida – lisäkapasiteetti, jota syntyi, kun työaika pidettiin 40 tuntiin viikossa. Tarkoituksena oli ottaa huomioon se, että henkilöstön viikkotyötuntimäärä kasvoi, niin sitten leikattaisiin vastaavasti virkoja. Tässä tilanne on muuttamaton. Tähän päättyy tämän päivän kokouksemme. Herra Stehovski, voitte kyllä puhua, mutta tulkkeja ei enää ole käytettävissä, koska tulkit tekivät jo 10 minuuttia ylitöitä. Te voitte puhua englantia, mikä haluatte. Kiitän tulkkeja ja saatte puhua englantia. Olkaa hyvä. Very briefly, thanks interpreters for staying here. It was a long question of reporter. Thank you very much for your question, but my question is about that